Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Haluaisin heti saman tien toimittaa, toivottaa tervetulleeksi Viron valtiovarainministerin Tuomas Tönisten, joka on kutsunut, hyväksynyt kutsumme tulla käsittelemään Viron puheenjohtajakauden saavutuksia meidän toiminta-alallamme. Ja vielä yksi kommentti. Haluaisin sanoa, että ei ole hyväksyttävää, että kokous alkaa 20 minuuttia myöhässä jatkuvasti. Meillä on ongelmia, että kokoukset eivät ala ajoissa. Tällä oli aika paljon ihmisiä, jotka odottivat kokouksen alkamista 20 minuuttia mukaan lukien vieraamme. Joten pyydän sihteeristöä, ettei tämä tule toistumaan. Olette tietenkin oikeassa. Minulla on, oli ongelma. Minä olin 15 minuuttia myöhässä ja pyydän anteeksi siitä, mutta tämä ei ole tavanomaista. Halusin siis sanoa, että Viron puheenjohtajakaudella ollut suuri merkitys, kun on menestyksekkäästi neuvoteltu useista erittäin tärkeistä lainsäädäntökysymyksistä. Haluaisin kiittää ministeriä, suurlähettilästä ja koko tätä tiimiä, jotka tehokkaasti veivät asioita eteenpäin usealla alalla. Haluaisin muistuttaa erityisesti kolme, kolmesta tärkeästä asiakokonaisuudesta, jotka kaikki olivat hyvin monimutkaisia ja me onnistuimme menestyksekkäästi saattamaan ne päätökseen hyvin tyydyttävällä tavalla ei pelkästään aikataulun kannalta, vaan myöskin sisällön kannalta. EFSI 2, ESIR 2, joka oli monimutkainen asia, koska meillä oli ongelmia neuvostossa, äh, mutta lopulta onnistuimme pitämään kiinni aikataulustamme ja erityisesti äh, saimme erittäin hyvän tuloksen aikaan. Niin, äh, FRS 9 joka meni niin nopealla menettelyllä läpi. Se on helppo sanoa, mutta ei niin helppo toteuttaa. Kuitenkin onnistuimme siinä. Ja sitten olen erityisen iloinen siitä, miten Viron puheenjohtajuuskausi on ollut avainasemassa siinä, että saatiin hyvään lopputulokseen rahanpesun vastainen direktiivi. Te tiedätte, että tämä oli asia, joka on ollut esillä kuukausia ja monet puheenjohtaja kaudet ovat äh, vaikuttaneet tähän työhön, mutta eivät ole saaneet sitä päätökseen. Se oli hyvin haastavaa. Monet äh, ihmiset äh, kyseenalaistivat jopa sen, että tämän loppuun saattamisessa onnistutaan, mutta onnistuimme siinä hyvällä tavalla. Annoimme Euroopalle kaikkein rahanpesun vastaisen lainsäädännön maailmassa, joten haluaisin kiittää Viroa sen puheenjohtajuuskaudesta ja nyt ministeri tulee kertomaan meille, ettei keskitytty pelkästään näihin kolmeen trilogiin, vaan myös muihin asioihin, jotka tekevät Viron puheenjohtajuuskaudesta menestyksen. Teillä on puheenvuoro, hyvä ministeri. Kiitoksia. Haluaisin puhua englantia. La possibilité to her Estonian language. Herra president. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Meillä on, meillä on miellyttävää saada esiintyä jälleen kerran täällä talousvaliokunnassa tänään äh, käyn lyhyesti läpi niitä edistysaskelia, joita olemme saaneet aikaiseksi seuraavissa aiheissa, joita ECOFIN on käsitellyt eh, Viron puheenjohtajakaudella. Ensinnäkin käsittelen lyhyesti taloustilanteesta. Euroopan unionin talous on viimeisen puolivuotiskauden aikana jatkanut kasvuaan. Euroopan komission äskettäisessä syysennusteessa eh, on vahvistettu se, että Euroopan unionin ja eurovyöhykkeen talouskasvu on ylittänyt odotuksemme vuonna 2017. Tämä myönteinen suuntaus todennäköisesti jatkuu vuonna 2018 ja 2019, mutta saattaa olla, että se jatkuu hiukan hitaammin. Samalla on rohkaiseva nähdä sitä, että talouskasvu on auttanut työpaikkojen luomisessa. Euroopan unionin työttömyysaste on Äh, matalimmillaan vuodesta 2009. Lisäksi se on edesauttanut julkisen sektorin äh, alijäämän korjaamisessa. Tämä hetkinen taloustilanne luo meille erinomaisen tilaisuuden jatkaa äh, rakenneuudistusten tiellä taloudessamme. Tämän, tässä yhteydessä haluaisin myös puhua joka vuotta sittaisesta poliittisesta koordinaatioprosessista, eli eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Viron puheenjohtajakauden ajan lokakuussa 2017 arvioimme Euroopan ohjausjaksoa. Tavoitteena oli tarkastella sitä, mistä voimme oppia, miten voimme parantaa maakohtaisia suosituksia jäsenvaltioille ja niiden täytäntöönpanoa. Nämä prosessit ovat tehokkaampia ja sujuvampia. Ja yksi esimerkki tästä on se, että jäsenvaltiolla on haasteita, joita ymmärrämme nyt paremmin. Vielä tärkeämpää on se, että näiden suositusten täytäntöönpano kuitenkaan ei täytä odotuksia. Meillä on selkeästi parannettavaa, varsinkin kun kysymys on niistä uudistuksia, joita kansalliset valtiot voivat itse hoitaa. Toivon, että kaikki sidosryhmät pitävät näitä uudistuksia merkittäviksi. Ennen kaikkea nehän ovat jokaisen jäsenvaltion etujen mukaisia ja näin ö, vaativat lisäponnistuksia. Toivon, että näistä oppitunneista on myös hyötyä, kun pyritään tekemään lisäedistysaskelia. Meidän tulee jatkuvasti oppimaan ja parantaa, meidän tulee jatkuvasti oppia ja parantaa prosessejamme. Vuonna 2018 eurooppalaisen ohjausjakson alussa neuvosto tarkasteli edellisen vuoden komission vuosittaista kasvuselvitystä, varoitusmekanismin kertomusta ja neuvoston suositusta talouspolitiikkaan. Me veimme loppuun suosituksen, joka koskee eurovyöhykettä, ja ECOFIN neuvosto hyväksyi sen eilen 23.1. Ja nyt sitten maaliskuussa Euroopan neuvosto tarkastelee ja sitä hyväksyy sen. Tämän vuoden suosituksessa keskitytään erityisesti uudistuksiin ja politiikkaan, jonka tavoitteena on tukea kestävää kehitystä, tasapainoista ja korkealaatuista julkista taloutta jonka avulla tuetaan investointeja ja tarkoitus on keskittyä myös suurempaan taloudelliseen vastustuskykyyn. Samoin eurovyöhykkeen maita kehotetaan ottamaan tavoitteekseen neutraalin yleisen finanssipolitiikan. Tätä. Tässä tulee ottaa huomioon myös kaikki talouspoliittinen liikkumavara – ja se vaikutus, joka on rajoja ylittävä. Tämän lisäksi on äärimmäisen tärkeää saavuttaa oikea tasapaino julkisen rahoituksen, kestävyyden ja talouden tukemisen välillä. Tämän lisäksi tulee myönteisiä taloustilanteita hyödyntää budjetin tukemiseksi ja talouskasvun potentiaalin tukemiseksi. Me suosittelemme myös jäsenvaltioille edistystä pankkiunionin ja raha- ja talousunionin eh, kehittämisen saralla, ottaen huomioon komission ehdotukset ja avoimuuden myös niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen. Investointien edistäminen on etualalla EU-politiikassa. Erittäin pitkän eh, pysähtyneisyyden kauden jälkeen EUn investoinnit ovat jälleen ryhtyneet kasvamaan, erityisesti siitä syystä, että eh, eh, finanssipoliittinen ympäristö on myönteinen ja mm, taloudellisia kannustimia on riittävästi. Kuitenkin yksityisen sektorin investointitaso on jäänyt suhteellisen matalaksi. Olen kuitenkin ilahtunut siitä, että olemme päässeet yli Euroopan parlamentin kanssa niistä erimielisyyksistä, joita meillä on ollut ehdotukseksi, joiden avulla voidaan pidentää Esirin jatkumista vuoteen 2020 asti. Se on hyvä aloite. Rahasto on ensimmäisen kolmen toimintavuotensa aikana todistanut jo lisäarvon, jonka se meille tarjoaa. Ja uskon, että koska tavoitteena on suuremmat investoinnit ja EUn budjetin takaaminen, kuten myöskin Euroopan investointipankin tukeminen, tulee tästä rahastosta arvokas väline näiden investointien takamiseksi. Talous- ja rahaunionin syventämisestä on puhuttu jo pitkään. Tulevat toimenpiteet, siitä on esitetty paljon erilaisia ajatuksia sekä komissiosta että jäsenvaltiosta. Jotta tämä tärkeä käsittely voitaisiin viedä eteenpäin, Viron puheenjohtajavaltio järjesti viime vuoden syyskuussa Tallinnassa valtiovarainministerien epävirallisen kokouksen. Tällainen epävirallinen kokous mahdollisti sen, että kykenimme valmistelemaan eurovyöhykkeen huippukokousta joulukuussa. Nyt työ jatkuu euroryhmässä ja ECOFINissa. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Eh, emun loppuun saattaminen olisi pitkäaikainen hanke, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Mutta meidän täytyy asettaa esim. tavoitteeksemme se, että tietyillä aloilla voidaan tehdä myös konkreettisia lyhyen aikavälin edistysaskelia. Olemme jo saaneet aikaiseksi edistysaskelia tässä kehityksessä. Ja kysymys on silloin pankkiunionin paketista, kuten myöskin pääomamarkkinaunionin ehdotuksista. Pankkiunioni on ollut Viron puheenjohtajakauden yksi prioriteeteista. Se on myös pitkän aikavälin hanke ja sen puitteissa tavoitteena on saada yhteinen käsitys monissa toisiinsa liittyvissä monimutkaisissa ja poliittisesti arkaluontoisissa kysymyksissä. Tästä huolimatta olemme saavuttaneet paljon menestystä niin sanotun pankkipaketin puitteissa. Siinä kysymys on erilaisista menettelyistä, joiden avulla on tarkoitus vähentää riskiä pankkialalla. Kuten vuoden 2016 kesäkuun suunnitelmassa sovittiin, on näiden, näissä ehdotuksessa tarkoitus päästä eteenpäin riittävästi ennen kuin voimme ryhtyä keskustelemaan ähm, Euroopan talletussuojajärjestelmästä osana tärkeä, tärkeänä osana pankkiunionia. Ensinnäkin haluaisin mainita kahta lainsäädäntöaloitetta, jota on käsitelty pankkialalla riskien vähentämiseksi. Ja näitä on edistetty nopeammin kuin muita. Ensinnäkin direktiivi, joka koskee vakuudettomien velkavälineiden järjestämistä maksukyvyttömyysmenettelyissä. Eli pankin velkojen hierarkiaa ja toiseksi säännös, joka koskee siirtymäkauden järjestyksiä silloin, kun halutaan hälventää IFRS 9 vaikutusta. Molemmat lainsäädäntöehdotukset on neuvosto hyväksynyt joulukuussa sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin kanssa asiasta saatiin yksimielisyys 25.10. Neuvostotyöryhmät jatkavat työtään näiden esitysten parissa, mihin kuuluvat myös pääomavaatimus, asetus ja direktiivi. Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisumekanismin käsittely ja yhteinen kriisinratkaisurahasto. Me jatkamme keskusteluita, jotka ja näiden teknisesti monimutkaisten asioiden parissa. Finanssikriisi siitä seurannut taantumakausi on aiheuttanut paljon järjestämättömiä lainoja jäsenvaltioissa. Niiden kielteinen vaikutus voi vaikuttaa myös toisia jäsenvaltioita, voi vaikuttaa myös toisiin jäsenvaltioihin ja EU pankkisektoriin. Tämä voi myös huomattavasti vähentää investointeja ja näin myös vaikuttaa kielteisesti talouteen. Heinäkuussa neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman, joka koskee järjestämättömien lainojen käsittelyä pankkialoilla. Tässä suunnitelmassa on erilaisia poliittisia välineitä, joiden avulla pyritään vähentämään näiden järjestämättömien lainojen määrää ja välttää niiden lisääntymistä tulevaisuudessa. Neuvosto on samalla myös vaatinut, että tähän kysymykseen palataan säännöllisesti, jotta voidaan arvioida järjestelmättyjen lainojen tilannetta Euroopassa ja minkälaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä. Komissio on nyt valmistelemassa toimenpidepakettia ja sen tavoitteena on luoda neuvoston toimintasuunnitelma järjestämättöjen lainojen käsittelyyn. Toivomme, että tällainen toiminta mahdollistaa sen, että voimme saavuttaa myös yhteisen tavoitteemme, joka on rahoitussektorin pirstaloituneisuuden vähentyminen ja pääomavirtojen helpottaminen yhtenäismarkkinoilla. Näiden lisäksi nämä toimenpiteet voivat aiheuttaa myös myönteisen vaikutuksen riskin vähentämiseksi pankkialalla. Ennen kaikkea ne koskevat kriisiratkaisurahastolle suunniteltua suojelumekanismia, suojamekanismia ja eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Tekninen työ siitä jatkuu neuvostossa. Tämän pankkiunionin työn lisäksi Viron puheenjohtajavaltio on jatkanut myös työtään neuvostossa päämarkkinaunionin työn puitteissa. Pyrimme vähentämään riippuvuutta pankeista ja luomaan sellaiset edellytykset, jotta voimme saada erilaisia rahoituskanavia aikaiseksi. Neuvosto on tehnyt paljon työtä erilaisten finanssipalveluiden alalla. Ensinnäkin haluaisin mainita Euroopan markkinarakenneasetuksen, jonka tavoitteena on lisätä suhteellisuutta ja vähentää kuluja siihen osallistujille, ennen kaikkea pienille osallistujille. Ja joulukuussa sovimme neuvoston neuvottelumandaatista. Nyt olemme valmiita aloittamaan neuvottelut heti, kun Euroopan parlamentille se sopii. Samoin olemme aloittaneet keskustelut ehdotuksesta, joka koskee kolmansien valtioiden keskusvastapuolten valvontaa, kuten myös ehdotus, joka käsittelee yleiseurooppalaisia eläketuotteita. Olen varma siitä, että meidän alustamme työ mahdollistaa myös Bulgarian työn jatkumisen tämän asian parissa. Tässä on vielä tärkeä lainsäädännöllinen kohta, joka koskee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa luottamuksen ja hyvän yhteistyön hengessä olemme teidän ja teidän kollegoidenne kanssa saanut LIBE-valiokunnan kanssa tässä direktiivissä sopimuksen joulukuun lopussa. Nyt molempien toimielinten tulee hyväksyä tämä lainsäädäntö. Tämä on tärkeä askel eteenpäin EUn ponnistuksissa toimia. Näin tehdään, jotta voidaan välttää rahoitusjärjestelmän hyödyntämistä rikollisuuden rahoittamisessa. Yksi direktiivin tavoitteista on myös vahvistaa avoimuutta, jotta voidaan estää rahoitusvälineiden piilottelua. Tämä on osa komission toimintasuunnitelmaa terrorismin rahoituksen torjunnassa. Se hyväksyttiin vuonna 2016 terrori-iskujen seurauksena Euroopassa. Vielä muutama sana verotuksesta. Yksi suurista äh, äh, saavutuksista me viimeisen puolivuotiskauden aikana oli luettelo eurooppalaisista äh, oikeusaloista, jotka eivät tee yhteistyötä. Tällainen luettelon luominen on jatkuva työ. Sitä tarkastellaan tulevina vuosina uudelleen, sitä tulee päivittää. Uskon, että Bulgaria jatkaa tätä työtä myös hyvin menestyksellisesti. Haluan myös mainita digitaalisen talouteen liittyvän ähm, äh, voiton verotus kysymyksen. Olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että Euroopan täytyy ryhtyä, EUn täytyy ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta äh, verotus tällä alalla toimisi nopeasti. Joulukuun Ecofinissa hyväksyimme tässä suhteessa digitaalitalouden verotukseen liittyviä säännöksiä. Olemme myös ylpeitä siitä, että kykenimme myös sopimaan ähm, sähköisen sähköisen kaupankäynnin ALV-paketista. Toivomme, että se antaa uusia mahdollisuuksia sekä kuluttajille ja helpottaa pienyritysten rajoittavaa kauppaa. Näin päätän tähän oman esityksen. Kiitän teitä siitä, että jaksoitte kuunnella ja odottamaan kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. E, kiitos jälleen kerran työstänne ja erittäin hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Ja nyt ensimmäinen puhuja on Burkhard Waltz. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri. Minäkin haluaisin kiittää teitä oikein sydämellisesti, henkilökohtaisesti ja myös teidän maatanne erinomaista puheenjohtajakaudesta. Tämä on käsitykseni tuosta mennestä kaudesta ja se oli ensimmäinen laatuan teille ja saitte todella loistavia tuloksia aikaan. Minulla olisi yksi lyhyt kysymys, joka on minusta erittäin kiinnostava. Puhuitte näistä vuotuisista kasvuselvityksistä. Ecofinhän eilen teki päätelmänsä näistä vuosittaisista kertomuksista. Ja yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa korostitte neuvostossa sitä, että maakohtaisten suositusten toteuttaminen EUn jäsenvaltioissa on asia, johon jäsenvaltiot suhtautuvat vaihtelevalla kiinnostuksella ja panostuksen asteella – Totesitte, että EUn talousympäristö on tällä hetkellä aika lailla myönteinen ja edullinen ja olisi myös oiva aika toteuttaa erilaisia uudistuksia. Teidän maannehan on suoriutunut erittäin hyvin jo vuosia näissä maakohtaisissa kertomuksissa. Teidän julkisen taloutenne alijäämähän on alle 10 prosenttia. Ja nyt kiinnostaisi se, että mikä teidän menestyksenne salaisuus oikein on. Miksi teidän maanne ja hallituksenne on onnistunut? Kiitos. Aitäh kysymuse eest. Äh, jah, äh, tänane majandusolukord tõesti... Niin. Taloustilanne tällä hetkellä todellakin mahdollistaa sen, että ne valtiot, joilla on ollut hankaluuksia tasapainottaa talousarviotaan tai koota puskuria, on ollut vaikea siirtyä tähän suuntaan. Ja Viron lähestymistapa on ollut kautta aikoin se, että kun yhdessä säädämme tiettyjä säännöksiä, niin kaikki voisivat sitten myöskin täytäntöönpana niitä sääntöjä ja vasta sitten ryhdytään säätämään uusia sääntöjä. Viron näkökulmasta katsottuna voin todeta, että meillä on kautta aikain olemme ymmärtäneet, että velka kuuluu vieraalle. Ja erityisesti äh, oikeistopuolueet ovat vaatineet sitä, että budjetti on tasapainossa. Ja talouskriisin syntyessä itse asiassa käytimme myös meillä olevia varantoja ja teimme todella suuria leikkauksia. Meidän yhteiskuntamme ymmärsi tuolloin, että tällaiset leikkaukset ovat olleet tarvittavia. Ja kiitos sille olemme maa, jolla on pieni velka, alle 10 prosenttia BKTstä, mikä todennäköisesti on Euroopan unionin jäsenvaltioiden joukossa ja OECD-maiden joukossakin yksi kaikkein pienemmistä. Ja meillä on myös riittävästi varantoja. Ja yksi prioriteeteista on ehdottomasti myös se, että meidän täytyy myös ähm, kannustaa taloutta toimimaan ja nämä kohdisen varat ovat sellaisia, joita pyrimme käyttämään mahdollisimman hyvin hyödyksemme niin, että niiden avulla saataisiin aikaiseksi todellisia rakennemuutoksia, joiden avulla saataisiin aikaiseksi lisää BKT-kasvua. Ja varmasti myös yksi prioriteeteistamme on myös innovointi tieteen alalla. Kiitos. Thank you, Pervanche. Kiitoksia, Beres. Merci, euh, Monsieur le Ministre. Vous avez, euh, euh, votre pays a une euh, réputation euh, vérifiée. Kiitoksia. Teidän maanne on tunnettu siitä, että se on erittäin sitoutunut digitaalitalouteen. Tehän piditte myös tärkeän huippukokouksen puheenjohtajakautenne aikana ja olette myös joulukuun kokouksessa todenneet, että saitte myös aikaiseksi hyviä päätelmiä tällä digitaalialalla. Kun otetaan huomioon teidän osaamisenne tällä alalla, olettaisin, että olette sitä mieltä, että digitaalitalous on muokkaamassa koko talouttamme. Millä tavalla tällainen muutos, taloudellinen muutos yhdistetään ajatuksen siitä, että meillä on ähm, sellainen rahoitusjärjestelmä, joka on omistettu digitaalisuudelle. Tämähän ei merkitse sitä, että poiketaan siitä suunnasta, johon on sitouduttu alusta lähtien, eli että yhteiskunta pyrkii muuttamaan taloutta. Ja huolissaan on myös siitä, että me saamme tällaisen erityisen rahoitusjärjestelmän aikaiseksi. Ja sitten vaieten ohitetaan kaikki ne ponnistukset, joiden pitäisi kohdistua suoraan tähän ytimeen, eli verotuksen taloudessa, jotta siitä tulisi yhä digitaalisempi. aitäh küsimuse eest. kiitoksia. Viron puheenjohtajakaudella todellakin digitaalitalouden verotus on ollut erittäin tärkeässä asemassa. Ja se on ollut ehdottomasti yksi meidän prioriteettejammekin. Ja olemme yleisesti ottaen käsittäneet, että tällainen verotus ja sen pohja, joka nyt on jo vuosikymmeniä ollut voimassa, että nyt on tullut aika tarkastella niitä uudelleen, sillä jos tähän mennessä on verotettu todellisen sijoittumuspaikan mukaan, niin digitaalitalouden kehittymisen myötä yrityshän ei enää välttämättä sijaitse yhdessä jäsenvaltiossa. Se saattaa olla pelkästään laptopissa, iPadissa tai missä hyvänsä. Ja tämä johtaa siihen, että monet rehelliset veronmaksajayritykset tänä päivänä joutuvat epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, jossa ne maksavat veroja ja niiden kilpailijat, jotka toimivat samassa valtiossa, kykenevät ne välttämään. Ja siitä syystä kannatan voimakkaasti myös Ranskan aloitetta siitä, että tässä pitäisi, tähän pitäisi löytää nopeammin ratkaisuja. Jos OECDn kautta emme kykene ratkaisuihin pääsemään. Mutta Euroopan unionin ja ECOFINin yleinen näkemys on ollut se, että olemme mielellämme globaaliratkaisun kannalla, joka mm, siis pohjautuisi tähän markkina-alueen verottamiseen. Ja jos näyttää siltä, että ei ole mahdollista päästä sopimukseen tästä lähiaikoina, niin silloin on mahdollista myös, että Euroopan unioni yhdessä, ei niin, että jokainen jäsenvaltio ottaa oman järjestelmänsä eteen, mm, esiin, vaan Euroopan unionin yhteisen ratkaisun pohjalta toimisi, niin tällainen alusta olisi hyvä. Sehän esitetään myös OECD-kokouksessa nyt keväällä. Kiitos. Thank you. Pirkko Ruohonen Lerner. Kiitoksia Pirkko Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös ministerille kiinnostavista puheenvuoroista. Digitaalisuuden edelläkävijänä Virolle oli luontevaa määritellä ensimmäisen EU-puheenjohtajuuskautensa yhdeksi prioriteetiksi digitaalinen Eurooppa. Viro on maailman verkottuneimpia maita, jonka sähköinen julkishallinto on esikuva muille. Viro on rakentanut julkista hallintoa digitalisaatiota hyödyntäen ohjaten kansalaisia käyttämään julkisia palveluita internetin kautta. Digitalisaatio näyttääkin teoriassa loistavalta mahdollisuudelta tarjota julkisia palveluita kustannustehokkaasti myös harvaan asutuilla alueilla. Kysymykseni onkin, miten taataan kansalaisten tasavertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa – kun sähköisten palvelujen käyttö vaatii osaamista, virallisen kielen hallintaa ja kykyä käyttää tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta sekä kykyä löytää oikeita viranomaispalveluja verkosta. Erityisesti olisin kysynyt, miten Virossa on huolehdittu vanhusten ja digitaalisia taitoja vailla olevien kansalaisten julkisista palveluista digitalisoitujen palvelujen osalta kiitos. aitäh küsimuse eest. tõesti. kiitoksia. Viro on todellakin edennyt tässä niin, että pyrimme mahdollisimman pitkälti hyödyntämään sähköisiä ratkaisuja. Näin säästämme tuhansia työtunteja, suojelemme luontoa ja kaikkein tärkeintä on ehkä se, että asioiden hoitaminen on ihmiselle erittäin yksinkertaista. Esimerkiksi veroilmoituksen esittämiseen menee minuutti tai kaksi, jos ei halua mitään lisätä. Tämä on veroviraston puolelta jo esitäytetty ilmoitus. Katsot sitä, painat S ja asia on hoidettu. Tavoitteena onkin nimenomaan tehdä tästä sellainen, että kansalaisten äh, yhteydenpito valtion on äärimmäisen helppoa ja meidän hallituksemme äh, sähköistä puolta hoitava osio, joka toimii, siis on ollut äh, toiminnassa jo useita vuosia, edesauttaa sitä, että meillä on tällainen yhteinen tietoalue. Ja että siellä vaaditaan erilaista lainsäädäntöä tähän liittyen. Meillä on myös erityisohjelmat, joiden avulla internetiä pyritään saamaan kaikille käyttöön. Ja viimeisten vuosien aikana tämä internetin levittäminen kaikille on ollut prioriteetti, jotta jokaisessa, jokaisella maatilalla, jokaisella ihmisellä, onpa tähän sitten nuori tai vanha, olisi mahdollisuus sitä käyttää. Meillä on myös erilaista koulutusta niin, että halukkaat voivat näin perehtyä tietokoneen käyttöön. Tätä ongelmaa ikään näin nuorten parissa. Hehän osaavat aivan itsestään käyttää, mutta haluamme tai emme, sähköisen valtion lisäksi meillä täytyy olla myös mahdollisuus siihen, että tavallinen ihminen, myös siis tässä tapauksessa useimmiten vanhempi ihminen voi ihan itse fyysisesti käydä paikan päällä. Se mahdollisuus on aina olemassa. Siellä annetaan selvityksiä ja apua. Kiitoksia. Thank you. Ramon Tremosa. Kiitoksia Ramon Tremosa. Thank you very much, uh, dear. Kiitos oikein paljon. Uh, hyvä ministeri, tervetuloa tähän parlamenttiin. Minä olen samaa mieltä Burkhard Baltzin kanssa, että uh, Viron puheenjohtajuuskausi on ollut menestys Euroopan unionille. Ja olen sitä mieltä, että johtajuus Euroopan unionissa ei riippu koosta, vaan myös parhaista käytänteistä. Ja me kaikki olemme kuulleet niin paljon siitä, miten Suomi johtaa koulutusalalla, miten eh, Tanskalla on toimivat työmarkkinat, miten Alankomailla on ehkä paras satamajärjestelmä ja miten Ruotsi onnistuu selviämään talouskriisistä 90-luvulla vuodessa, kiitos konsensuksen maassa. Siksi halusin kysyä teiltä Viron johtajuudesta tässä sähköisessä hallinnossa sähköinen Viro. Tämä on teidän maanne merkki, se mistä maanne on tunnettu. Ja toinen kysymys, mitä mieltä olette yhtenäisestä yritysverosta, sen harmonisoinnista Euroopassa, koska se on tärkeä väline äh, omien talousmallien puolustamiseksi. Äh, tästä ollaan huolissaan pienissä kansallisvaltioissa. Tämä on kysymys ja haaste pienelle valtioille ja näiden valtioiden kyvylle ylläpitää näitä mahdollisuuksia, jotta ne voivat olla johtoasemissa eri aloilla. Kiitoksia. Aitäh kysymyksen Kiitoksia. Olen tässä siis sitä mieltä, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla on kaikilla omat alansa, jossa ne ovat hyviä ja tietysti sellaisia, joissa niillä on parantamisten varaa. On hyvä, että me Ecofinissakin käymme näitä keskenämme läpi. Jatkuvasti olemme pohtineet sitä, miksi jossa joku jäsenvaltio on kertonut siitä, miten se on menestynyt tietyllä aloilla, esimerkiksi koulutuksessa – tai ö, verotusmuutoksissa ja minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Eurooppalaisen yhteisen yhteisön verotuksen uudistamisen aihe on se, että jotkut jäsenvaltiot ovat siitä huolissaan enemmän kuin toiset, ne jotka pelkäävät oman järjestelmän, järjestelmänsä muutoksia, arva, luulevat, että ne menevät huonompaan suuntaan, ja toiset taas ovat sitä mieltä, että kyseessä on asia, jossa tulee mennä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Meillä nämä sähköiset palvelut ja sillä alalla edistäminen on ollut erittäin tärkeä asia ja olemme itse asiassa myös kehittäneet e-kansalaisuutta tai sähköistä kansalaisuutta, sähköistä oleskelupaa anteeksi pikemminkin, joka sinänsä on edesauttanut byrokratian vähentämisessä ja helpottanut myös muista valtiosta peräisin olevien henkilöiden osallistumista viralliseen järjestelmään. tavoitteena missään tapauksessa ole se, että ketään vapautettaisiin veroista. Kaikille ovat käytössä samat säännöt. Thank you. Dim- Kiitoksia. Dimitrios Papadimoulis. Θα ήθελα εγώ, κύριε Τόνιστε, να σας... Ja minäkin haluan kiittää teitä, ministeri Tönnisti, siitä, että tulitte tänne tänään. Minustakin Viron puheenjohtajakauden lopputulos on ollut hyvä. Joitakin kysymyksiä minulla olisi teille. Ensinnäkin, pankkiunioni ja sen toteuttaminen. Ja sitten kolmas pilari, eli tämä EUn talletussuojajärjestelmä. Tiedän, että teillä oli tavoitteena saada aikaan toimia, jotka alentaisivat pankkialan riskejä. Ja olette kyllä päässeet hyvään suuntaan siinä. Se on ihan totta. Ja riskien alentaminen onkin onnistunut jossakin määrin, mutta sitten tämä riskien vastavuoroisuus, joka komission mukaan olisi hyvin tärkeää, ei ole edennyt oikein minnekään. Ilman kolmatta pilaria ei ole EUta. Kaikki taloustieteilijät sekä komissiossa että EKPssä ovat sitä mieltä, että nyt pankkiunionin on yksinkertaisesti mentävä eteenpäin, jotta euroalue ja EU ovat varautuneet mahdolliseen seuraavaan kriisiin. Oli se sitten huomenna tai olipa sitten jatkossa edessä taantuman aikoja. Nyt pitäisi päästä siis eteenpäin ja kysymykseni kuuluu, mitä vaikeuksia oikein kohtasitte Miksi tämä asia ei edennyt? Miksi riskien vastavuoroisuus ei edennyt neuvostossa? Mitkä jäsenvaltiot nyt painavat jarrua ja estävät komission EKPn ehdotuksen etenemisen ja suuri osa Euroopan parlamentistakin haluaisi, että tässä edetään. Mitkä jäsenvaltiot siis ovat tässä hidastelijoina? Sitten verojen välttelystä kysyisin seuraavaa. Teidän puheenjohtajakaudellanne tapahtui tämä paratiisipaperit skandaali ja vuotta aikaisemmin oli Panaman paperit. Todellisuus suorastaan huutaa meille päin naamaa, että meidän pitää parantaa yhteistyötä tämän valtavan verojen välttelyongelman torjumisessa ja sehän on tärkeää niitä kunnollisia veronmaksajia kohtaan, jotka hoitavat velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan kunnolla, että tällaista välttelyä tapahtuu. Tässäkin Euroopan parlamentti perää edistysaskelia ja olemme valtavalla enemmistöllä tehneet tähän suuntaan meneviä päätöslauselmia. Ja komissio haluaisi myöskin edetä oikeaan suuntaan ja jälleen neuvostossa jumitetaan. Ketkä haluavat näitä toimia ja ketkä eivät jäsenvaltioista neuvostossa? Kiitos. Aitäh kysymyksestä või mitmete kysymystä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kuten totesin, pankkiala on ollut yksi prioriteeteistamme ja olemme suunnanneet sen paljon, eri, erittäin paljon voimavaroja. Kuten jo tuossa alustuksessani totesin, käsittelimme kahta eri teemaa ja niissä onnistuimme menemään eteenpäin nopeammin. Valitettavasti kuitenkaan emme pohjoitakauketemme loppuun mennessä päässeet niin pitkälle, että että olisimme kyenneet Ecofinissa pääsemään sopimukseen näistä asioista. Jos tarkastellaan jäsenvaltiota, niin meillä on erilaiset käsitykset tästä asiasta. Suurin osa valtiosta on sitä mieltä, että ennen kaikkea tulee pyrkiä siihen, että vähennetään riskejä ja sen seurauksena sitten talletussuojajärjestelmää ja pysäytysmekanismi tulee käsittelyyn. Toivon, että Bulgaria pääsee tässä suhteessa loppusuoralle. Paljon työtä on ainakin tehty sen eteen. Ja todennäköisesti maaliskuussa tämä on käsittelyssä ECOFINissa. Sen jälkeen voidaan sitten siirtyä käsittelemään talletussuojajärjestelmää. Vaikeus onkin se, että meillä on paljon jäsenvaltioita, on erilaisia näkemyksiä, pelkoja – Ja kun osa jäsenvaltioista on ehkä huolissaan järjestämättömistä lainoista ja ne haluavat, että riskijako on niille tärkeämpää, niin toiset ovat sitä mieltä, että taas riskien vähentäminen ja sen kautta kompromissi löytyy, sillä näissä asioissa täytyy olla yksimielisiä. mustalista. Tässä menemme vauhdikkaasti eteenpäin ja minusta on hyvä, että Ja Viron puheenjohtajakauteen mennessä saimme hyväksyttyä sen tavoitteena missään tapauksessa ei ole se, että rangaistaan jotain valtiota, vaan paremminkin se, että vaaditaan niitä yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Ja siinä mielessä on mielestäni hyvä, että monet valtiot ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa. Ja ne ovat myös luvanneet erittäin korkealtakin tasolta, että järjestävät omia verojärjestelyitään niin, etteivät tuohon luetteloon joutuisi. Thank you, Sven Giegold. Kiitoksia, Sven Giegold. Tervetuloa, ministeri. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän veroparatiisien mustaan listaan jota me olemme kehittämässä. Kuten tiedätte, sen uskottavuus on heikentynyt, koska hyvin monet maat pantiin hyvin nopeasti harmaalle listalle. Toisaalta meidän pitäisi ottaa tervetulleeksi, kuten sanotte, sen, että valtiot sitoutuvat tekemään muutoksia. Ongelma vain on se, että kaikki eh, on hyvin epäselvää. Me emme tiedä, mitä maita eh, jäsenvaltioiden yhteisryhmä on arvioinut ja millä tavalla. Ja me emme tiedä, millaisiin muutoksiin nämä maat oikeastaan ovat sitoutuneet harmaalla listalla. Viro on avoin maan. Voisitteko tehdä sitoumuksia ja myöskin viedä eteenpäin sitä, että nämä arviointiraportit julkaistaan ja että harmaan listan maiden sitoumukset julkaistaan. Ja sitten toiseksi on mielenkiintoista aina katsoa äh, tätä veroparatiisi nettisivua äh, vero- ja rahaparatiisit, nolla prosentin äh, yhteisövero Euroopan unionissa, kyllä, Virossa, koska on nolla prosentin veroaste pidetyille voitoille. Tämä ei mielestäni ole niinkään ongelmallista, jos sitä käytetään paikallisessa yritystoiminnassa, mutta voisitteko antaa meille lukuja siitä, kuinka paljon yrityksiä on Virossa, joilla on toimipaikka Virossa, joita verotetaan Virossa, jotka omistavat eh, todelliset eh, edunsaajat muualta? Ja voitteko antaa meille tilastotietoja näistä todellisista, todellisista omistajista, jotta saamme näkemyksen siitä, että käyttääkö tätä eh, hyväksi veronkiertoa varten muualta tulevien toimesta? Kysymys teistä. Kiitoksia. Kun puhutaan luettelosta ja sellaista valtioista, jotka eivät tee yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, niin kyseessä on tietysti eri tarkaluontoinen asia. Me olemme ehdottomasti avoimuuden kannalla, mutta tietyissä kysymyksissä pitää kuitenkin olla varovainen. Tässähän kysymys ei ole pelkästään meidän toiveistamme, vaan meidän tulee ottaa huomioon myös niiden valtioiden toiveita, eh, joista eh, me puhumme. Olemme sopineet siitä, että maat, jotka ryhtyvät eh, toimenpiteisiin näiden ongelmien suhteen, niitä ei laiteta luetteloon. Ja heti, jos tietyt ehdot täyttyvät, myös pääsee tuota luettelosta pois. Tavoitteena on se, että houkutellaan kolmansia valtioita tekemään yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, eikä niitä mitenkään laittamaan mihinkään häpeäpaaluun. Ja uskallan kyllä vahvistaa sen, että asiantuntijatasolla valvotaan erittäin huolellisesti näiden velvollisuuksien täyttämistä. Ja jos velvollisuuksia ei täytetä ne valtiot, jotka on poistettu luettelosta, niin silloin ne kyllä joutuvat uudelleen tuohon luetteloon. Jos puhutaan Viron äh, verotusjärjestelmästä, äh, äh, You didn't answer my first question. Te ette vastannut ensimmäiseen kysymykseeni? Kysymys oli, voitaisiinko arviointiraportit ja sitoutumiskirjeet julkaista? Ähm, aitäh. Se ei ole jah kahjuks, äh, ma ei ole teile siin... Äh, niin. Äh, ehkä tämä on enemmänkin asiantuntijatason kysymys. Tietyt päätökset. Minun mielestäni neuvoston päätelmissä on jo annettu riittävästi tietoa neuvoston päätelmistä. Minun mielestäni se on riittävä tämän prosessin avoimuuden takaamiseksi. Tietysti, jos haluatte, niin tätä aihettahan voi käsitellä myös syvällisemmin mutta varmasti pitää ottaa huomioon myös julkiset edut ja toisten osapuolten edut tässä suhteessa. Toivottavasti tästä oli apua. Aga nüüd ei see teine pool vastamata. Eh, et kun me vaatame laajemalt... Niin ja toinen osa kysymystä. Kun katsotaan asiaa laajemmasta näkökulmasta, yrityksen Tavoitteenahan on saada voittoa ja sitten kotiuttaa tuo voitto. Jos ei ole suunnitteilla uusia investointeja tai lainausta. Eli tässä mielessä tuo voitto otetaan osinkojen avulla ulos ja siellä Virossa maksetaan veroa niin, että vero kyllä ei, ei jää maksamatta – ja Viro on kasvattanut tulojaan tässä suhteessa verrattuna vuosikymmen takaisin tilanteeseen, kun puhuttiin siitä, että veroja voidaan kiertää. Kun kenenkään ei tarvitse mitään verokiertoa harjoittaa. Kaikki maksavat osinkoa mitä lukuja en osaa tässä suhteessa nyt teille tarjota. Millä tavalla sitten ulkomailla millä tavalla voivat hyödyntää tätä Viron verojärjestelmää. Jokaisessa valtiossahan niiden täytyy toimia siellä voimassa olevien verotussäännösten puitteissa. Ei, ei sitäkään oikein pääse kiertämään. Kiitos. Could you send us these figures? Voisitteko lähettää meille nämä luvut? Okay, you will send a written question and if... Voitteko te lähettää kirjallisen kysymyksen? Niin, mutta palataanko tähän ensimmäiseen asiaan. Kaikkia etuja suojeltava, tietenkin parlamentin ja julkisen äh, edun äh, etu ei ole sama kuin niiden, jotka rikkovat lakia, mutta äh, sitten seuraava puhuja EFDDstä. En näe puhujaa, joten Barbara Kappel. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valtiovarainministerille. Onnittelen teitä, sillä hoiditte hyvin ammattimaisesti ja asiallisesti tuon puheenjohtajakautena niin kuin kuuluukin. Puheenne aluksi totesitte, että Euroopassa on todellakin positiivista suuntausta havaittavissa. Talous kasvaa, investointeja tehdään ja työvoimaa on käytettävissä. On totta, että nyt tätä kasvua pitäisi hyödyntää budjettipuskurien keräämiseksi ja eh, kasvupotentiaaliahan piilee esimerkiksi digitaalisessa taloudessa, jossa teidän maanne on ehdottomasti edelläkävijä, kuten täällä on todettukin. Digitaalinen talous finanssialalla on sellainen, jossa teillä on hyvin paljon kokemusta, varsinkin pankkialalla ja maksujen eh, hoitamisessa ja eh, vastaavissa toimissa ja teillä jokaisella kansalaisella on digitaalinen jalanjälki automaattisesti. Minulla olisi kysymyksiä, jotka liittyvät asioihin, joita ei ratkaistu Viron kaudella. Yksi niistä on palvelupaketti. Siinä tällainen sähköinen ohjelma olisi ollut hyvä toteuttamiskeino. Toisekseen e-kirjoja ja e-julkaisuja koskevat arvonlisäverokäytännöt joiden kantaa toivottaisiin alennettavaksi laajasti ja sitten myöskin myöskin verotukseen liittyviä asioita, jotka, joissa hyödyttäisiin digitaalisesta taloudesta paljon näitä ei saatu eteenpäin. Ja sitten seuraavaksi ajattelen esimerkiksi tekijänoikeusdirektiiviä tai sähköistä viestintää koskevia säännöksiä ja digitaalisia sisältöjä. Nämä siirtyvät Bulgarian kaudelle. Ja mitä te neuvoisitte nyt Bulgarialle, jotta se voisi mahdollisimman hyvin näitä digitaalisen alueen aloitteita viedä eteenpäin? Ja sitten toinen osa-alue on tämä verotus, ei yhteistyötä tekevien alueiden luettelo verotuksessa. Ja joulukuuhun 2017 mennessä piti tällainen musta lista julkaista ja nyt sitten peräti kahdeksan valtiota oltaisiin ottamassa pois tältä listalta jo, ja tämä on kyllä aika hankala ymmärtää tämä toimintatapa, joten toivoisin, että voisitte toimittaa meille asiakirjoja, jotta voimme tutustua aiheeseen paremmin. Aitäh kysymystä. Ja... Kiitoksia. Kiitoksia myös siitä, että puhuitte näin lämpimästi meidän puheenjohtajakaudestamme. Jos aloitetaan näistä äh, pakollisista säännöksistä, äh, TAK 6, jos puhutaan, niin tämä ehdotus esitettiin juuri ennen puheenjohtajakautemme alkua. Kysymys on erittäin monimutkaisesta säännöksestä ja se kattaa useita kysymyksiä, joista pitää neuvotella. Me käsittelimme tätä ehdotusta useassakin kokouksessa ja teimme kaksi kompromissiehdotusta, mutta koska puheenjohtajakausi on vain puolivuotinen, niin kerta kaikkiaan aikaa ei ollut riittävästi että olisi päästy lopulliseen sopimukseen. Uskon, että tämä esitys on nyt riittävästi kehitelty, jotta seuraava puheenjohtajavaltio Bulgaria voi viedä sen päätöksen. Jos sitten taas puhutaan ARV-säännöksistä ja sähköisten kirjojen verotuksesta – Valitettavasti tässä on sellainen aihe kyseessä, jossa kaksi jäsenvaltiota ei pääse sopimukseen asiasta ja koska se asiassa vaaditaan yksimielisyyttä, niin me emme kykene tekemään mitään. Jo Maltan kaudella asia oli esillä ja tuolloin yritettiin päästä sopimukseen. Emmekä mekään onnistuneet pääsemään asiassa eteenpäin. No sitten tämä mustalista. Yhtäältä voidaan todeta, että kahdeksan valtion poistaminen luettelosta on heikkous, mutta toisaalta voidaan sanoa, että se on taas tämän koko luettelon vahvuus. Se osoittaa sen, että Euroopan unionin kanssa halutaan tehdä yhteistyötä ja ne valtiot, jotka pelkäävät joutuvansa tähän luetteloon, todellakin ponnistelevat, jotta ne voisivat muuttaa omia, omaa lainsäädäntönsä niin, etteivät joudu tuohon luetteloon. Ja niinhän se asia on. Kiitos. Eh, Ludek Niedermayer. Kiitoksia Ludek Niedermayer. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä muihin kun onnittelivat teidän maatanne erittäin hyvästä puheenjohtajakaudesta. Minulla on vain yksi kysymys liittyen yhteen ehdotukseen, nimittäin yhteinen yhdistetty yhteisöveropohjaus on ymmärtääkseni erittäin monimutkainen asiakokonaisuus, joten ei ole odotettavissakaan, että se ratkaistaan yhden puheenjohtajuuskauden aikana, mutta haluaisin kuulla ensin teidän henkilökohtaisen mielipiteenne ja toiseksi jonkinlaisen ennusteen siitä, miten tämä asia tulee etenemään tulevina kuukausina. Kiitoksia. Aitäh ja Kiitoksia. Niin. Puheenjohtajakaudellaan Viro käsitteli yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjaa ehdotuksen parissa ja kävi läpi luvut yhdestä viiteen artikkeli artikkelilta. Artikla artiklalta, anteeksi. Ja Samalla digitaalitalouden verotuskysymys oli käsittelyssä, jolla on tällä yhteis- yhdistetty yhteisön veropohjan kanssa suora yhteys. Ja lopputulos oli neuvoston päätelmien hyväksyminen digitaalitalouden verotusmahdollisuuksista. Kyseessä on monimutkainen asia ja tässä suhteessa varmasti neuvottelut jatkuvat, jäsenvaltiot ovat eri mieltä ja itse uskon, että meillä on mahdollisuus näitä eri näkemyksiä lähentää niin, että voidaan päästä asiasta sopimukseen, mutta tietysti eihän minun henkilökohtainen näkemykseni tässä suhteessa mitään päätä. Thank you, Jonas Fernandez. Kiitos, Juan, Juan Fernandes. Me uno a las felicitaciones por esta... Kiitos paljon. Minäkin haluan yhtyä näihin onnittelijoihin puheenjohtajakautenne johdosta. Ja jälleen korostaisin sitä, kuinka tärkeää olisi saada pankkiunioni neuvotteluja eteenpäin. Se, että keskustellaan laajasti tästä riskien vastavuoroisuudesta ja vähentämisestä, on hyvä, mutta toisaalta sitten tässä talletussuojajärjestelmässä on kyse siitä, että pitäisi kaiken kaikkiaan vähentää riskejä. Ja siihenhän tällä talletussuojalla nykyisen ehdotuksen mukaan tähdätään. Totesitte, että riskien, riskien vähentämispaketissa olette saaneet aikaan paljon edistystä ja parlamentissa ja neuvostossa joka puolella on tehty paljon työtä tämän hyväksi. Kollega Papadi Mullis totesi kuitenkin, että tosiasiassa talletussuoja on edistynyt aika vähän. Kysyisinkin teiltä, että millaista keskustelua on ollut teknisellä tasolla, sillä tiedämme, että poliittisella tasolla ei ole päästy eteenpäin, mutta onko teknisessä keskustelussa sitten tapahtunut jotakin? Ja jälleen kerran kysyisin, että missä ongelmat piilevät, mitkä jäsenvaltiot ovat syypäitä siihen, että ollaan tällaisessa pattitilanteessa ja miten siitä päästäisiin pois? Kuulostaa ehkä vähän äh, kummalliselta, että äh, vähennetään riskejä, mutta siihenhän todellakin tuo talletussuoja tähtää. Joten teknisten keskustelujen tilasta haluaisin kuulla. Aitäh kysymyksestä. Kiitos. No, niin kuin olen usein otteeseen todennut, Pankkiunioni on ollut Virolle erittäin tärkeä aihe ja olemme suunnanneet siihen paljon voimavaroja. Nämä pohdinnat ovat olleet esillä miltei jokaisessa ECOFIN-kokouksessa. Ja tänä päivänä saadaan huomata, että niin kuin aiemmin totesin, että valtiolla on erilaiset käsitykset Jotkut ovat sitä mieltä, että riskien jakaminen on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista. Toiset taas ovat sitä mieltä, että riskien vähentäminen on tärkeämpää ja sen jälkeen vasta riskien jakaminen. Ja EDIS. Tämä tekninen työ on jatkunut prioriteettina on ollut ne toimenpiteet, joiden avulla vähennetään riskejä. Ne ovat äh, menneet hyvin eteenpäin, niin kuin tiedetään. Ja Viro on lähtenyt liikkeelle vuoden 2016 kesäkuussa hyväksytystä suunnitelmasta. Lisäksi meidän mielestä on hyvä, että pääsimme sopimukseen parlamentin kanssa tästä äh, äh, näistä kahdesta menettelystä jotka mainitsin aiemmin. Se, mitkä jäsenvaltiot tätä kehitystä jarruttavat, emme osaa siihen antaa vastausta suoraan, sillä eri valtioilla on erilaiset lähtökohdat. Ehkäpä pohjoisemmassa sijaitsevat valtiot ovat konservatiivisempia ja eteläisemmät taas ovat valtioita, joille on tärkeämpää tämä riskien jakaminen. Ja kompromissia etsitään. Teknisesti katsoen on tehty kuitenkin erittäin paljon työtä. Kiitoksia. Thank you, Paul Tang. Kiitoksia, Paul Tang. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri, että olette täällä tänään luonamme. Kiitos myös Viron puheenjohtajuuskauden toimista, niitä kovasti arvostetaan. Erityisesti koska tiedämme, että Viron puheenjohtajavaltio on työstänyt tätä yhteistä yhdistettyä yritysveropohjaa vähän niin kuin kulissien takana meillä on paljon mahdollisuuksia. Olin iloinen kuullessani henkilökohtaisen näkemyksen, että uskotte, että yhteisymmärrykseen voidaan päästä. Miksi ei? Me näemme myös, että tulossa oleva uusi Saksan hallitus tukee kovasti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta veropohjasta mukaan lukien vähimmäisveroaste – joten missä näette, miten näette mahdollisuudet yhteisymmärrykseen pääsemiselle? Tämä on yksi kysymykseni ja vielä äh, halusin kysyä, että olette nähneet dynamiikan verotuksen ympärillä äh, kymmenen valtiota, jotka allekirjoittavat äh, lömerin kirjeen, Ranskan valtiovarainministerin kirjeen, Uskotteko, että erot maiden välillä voidaan voittaa myös lyhyellä aikavälillä? Ja uskotteko, että Euroopan pitäisi olla johtoasemassa digitaalisen talouden verottamisessa? Me emme voi odottaa OECDtä ja Yhdysvaltoja siinä. Uskotteko, että Euroopalla on tässä avainasema? Kiitoksia Viro on todellakin käsitellyt tätä yhteis- yhdistettyä yhteisöveropohjaa. Ja en nyt ehkä tässä ryhdy nyt sen kummemmin käsittämään sitä, mistä ollaan samaa mieltä ja mistä ei. Ja meidän puheenjohtajakauttemme aikana tapahtui myös vaaleja tietyissä jäsenvaltiossa. Sehän aina hankaloittaa sopimukseen pääsemisen. Ja riippumatta siitä, että vasta, vastustetaan jotain tai jumiutetaan jotain päätöksiä, se ei ole siitä seurausta, vaan äh, sopimuksiin vain kerta kaikkiaan kuluu enemmän aikaa tästä syystä. Digitaalitalouden verotus on tärkeä teema, varsinkin siitä syystä, että Eurooppa on pitänyt tätä asiaa erittäin tärkeänä ja ottanut sen esityslistalleen. Ja myös OECD kohdistuu paineita, sillä Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ymmärrä sitä, että kaikkein paras vaihtoehto olisi se, että me saisimme globaalin ratkaisun näihin verotussääntöihin. Ja Euroopan valtioiden aloite on mielestäni erinomainen ne, niin, jotka ovat ähm, valmiita menemään nopeammin eteenpäin, ovat esittäneet ehdotuksia tähän suuntaisesti ja, mm, ja kertonut sitä, millä tavalla voitaisiin edetä. Se on yksi vaihtoehto jatkolle, mm, vaikka sitten tilapäisesti, niin että otetaan käyttöön eurooppalainen järjestelmä, kunnes sitten onnistutaan samanaikaiseksi globaali digitaalitalouden maksu, ö, tulo, verojärjestelmä maailmassa. Thank you. Last speaker. Kiitos. Sitten viimeinen puhuja, Kostas Maridis. Kiitos puheenjohtaja. Kysyin aluksi kysymyksen, joka liittyy liittyy sosiaalisiin indikaattoreihin ja indekseihin. Tämähän oli yksi Göteborgin kokouksen pääasioista Ruotsissa. Ja tuolloin meille kerrottiin, että nämä sosiaaliset indeksit pitäisi ottaa osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa. Ja kysyisin, että mitä mieltä olette tästä? Ja toinen kysymykseni kuuluu, miten suhtaudutte edisongelmaan, johon muutkin kollegat täällä ovat viitanneet. Kun aloititte puheenne, totesitte, että on saavutettu riittävää edestystä kohti eurooppalaista pankkiunionia. Kyllä se pitää paikkansa. Kaksi ensimmäistä pilaria saatiin kyllä toteutettua. Ja nyt meillä on pankkien rahoitusmekanismit olemassa. Meillä on myöskin eh, konsolidointia koskeva direktiivi, mutta kysyisin, että mitkä ovat ne todelliset syyt? En puhu teknisistä argumenteista, vaan haluan tietää ne todelliset syyt, minkä takia emme pääse eteenpäin tämän kolmannen pilarin kanssa. Aivan alusta lähtienhän se on ollut keskeinen ja olennainen osa tätä Euroopan pankkiunionia. Jos sitä voidaan perustella teknisillä syillä, niin ihan hyvä, mutta niitä teknisiä syitä puolesta ja vastaan on ollut myös ensimmäisen ja toisen pilarin kohdalla, joten se ei yksi riitä selitykseksi. Ja haluaisin nyt aivan selvän ja avoimen vastauksen siihen, miksi kolmas pilari ei etene. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meille kaikille, sillä on herännyt sellainen epäilys, että, että sitten meidän sylimme kaatuu myöhemmin ongelmia, joita olisi voitu ratkaista pankkiunionin kautta, jos se olisi toteutettu asianmukaisesti. Kysymys estä. Kiitokset. Ensimmäinen kysymys, joka koski näitä näitä sosiaaliintegraattoreita ja niiden sisällyttäminen eurooppalaisen ohjausjaksoon. Jos katsotaan tätä prosessia kokonaisuutena, niin nähdään, että ohjausjakso prosessi on hyvä. Nämä suositukset on tarkennettu paremmin, kohdistettu paremmin. Niin voidaan kyllä todeta, että kaikkia tuloksia ei ole saatu vielä, mutta tilannetta voidaan yhä parantaa ja siellä varmasti myös osa merkitystä on näillä sosiaaliindikaattoreilla, mutta en osaa tarkalleen vastata siihen, että miten tärkeä osa niillä on. Tai miten pitkälti näitä Ruotsissa käsiteltyjä periaatteita on täytäntöönpantu Ja kun puhutaan ediksestä ja kolmannesta pilarista, kuinka meillä on neuvottelupöydän ympärillä niin paljon erilaisia jäsenvaltioita, niin kaikilla on omat äänestäjänsä omissa kotimaissaan, joilla on omat huolenaiheensa, niin voimme mennä eteenpäin vain yksimielisyysperiaatteella. Tästä syystä onkin tärkeää mm, sopia siitä, että mennään eteenpäin askel askeleelta. Ja ensimmäinen näistä olikin se, että pyrimme vähentämään näitä riskejä ja sen jälkeen sitten – osittain myös sen kanssa rinta rinnan, mutta sen jälkeen vasta mennään seuraava askel eteenpäin. Jos kaikki on yhdellä kertaa esillä, niin silloin päästään eteenpäin missään. Minun mielestäni tämä on se mm, näkemyksemme ja näin varmasti pääsemme myös ediksestä sopimukseen. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Toivottavasti näin tulee olemaan. Ja kiitos oikein paljon tästä hyvästä näkemysten vaihdosta. Huomaan, että kaikki poliittiset ryhmät onnittelivat puheenjohtajuus kautta, joten voin vain toistaa tämän arvion, että kautena on ollut menestys ja yhteistyömme jatkuu tietenkin, eh, kun te olette tehtävässänne Ekofinin ministerinä ja uskon, että tämä hyvä työ ja hyvä yhteistyö jatkuu. Kiitoksia. Bulgaria. still to do the announcements. Your colleagues, very quickly, some announcement. Nyt hyvät kollegat, nopeasti muutama ilmoitusasia ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla yhteenveto koordinaattorien suosituksista ja päätöksistä 14. joulukuuta. Me lykkäsimme nimityksen emu-paketissa. Anteeksi, arvonlisäveropaketissa. Niin, mutta myös muut nimitykset lykkäsimme. Ja muuten Tämä sitten jaettiin eilen. Teille kerrotaan seuraavassa ilmoitus, erossa ilmoitusvaiheessa. IDD e Quick Fix annettiin EPPlle, siitä keskustelemme nyt. Sitten Euroopan pankkiviranomaisen toimipaikka EPP SND, yhteisesittelijäys, sitten kalenterimme, Ateenan mission pitäisi tapahtua ennen kesälomaa ja ohjelman jälkeisiä maita pitäisi myöskin arvioida, kilpailutyöryhmä, työohjelma hyväksyttiin, IFRS pysyvä tiimi, kalenteri hyväksyttiin periaatteessa, mutta sihteeristön pitäisi löytää sopivat päivämäärät kolmelle ensimmäiselle kokoukselle. Sitten Äh, valiokuntamatkojen äh, kokoonpano Ranskassa neljä EPPstä, kolme SNDstä, mukaan lukien puheenjohtaja yksi ECRstä, yksi ALDE. Mm, tämä, sitten Baselin vierailu 16, MEPPiä 6 EPPstä, 5 SNDstä, 1 ECRstä, 1 ALDEsta, 1 QEstä, 1 Vihreästä, 1 ENFstä, ECB, 4 e EPPstä, 4 SNDstä, 1 ECR, 1 ALDE, 1 QE, 1 Vihreät. Sitten meillä on kuuleminen euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Sihteeristön pitäisi löytää päivämäärä, jolloin Maria Senteino voi tulla tänne, kun hän on virassaan ja myöskin uuden euroryhmätyöryhmän puheenjohtajan kanssa. Sitten Euroopan parlamentin edustaja eurooppalaiseen tilastoja käsittelevän neuvontavan komitean pitäisi nimittää koordinaattori, pyydetään lähettämään ehdokkaita ehdotuksia. Koordinaattorit sopivat ensimmäisestä seurannasta komission emupaketista ja delegoitujen säädösten ja muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden valvonta. Koordinaattoreita pyydettiin antamaan ehdotuksia helmikuun 2018 valvontaa varten. Sitten eh, järjestettiin kuuleminen, sovittiin kuulemisesta komission korkean tason kestävän rahoituksen ryhmän kanssa. Sitten koordinaattorit päättivät, ettei seurata päätöslauselmaa b 8059 ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin koordinaattoria pyydettiin antamaan sihteeristölle 11. tammikuuta mennessä ehdotuksia prioriteettiaiheista tilintarkastustuomioistuimen työohjelmaan ja sitten EU-Yhdysvallat vakuutussopimus, tarkistusten jätömääräaika oli joulukuussa, mutta tarkistuksia ei jätetty, siksi äänestämme suoraan tästä suosituksesta. Ja tässä kaikki ilmoitusasioista, joten voimme nyt mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta viisi, joka on jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäännösten soveltamispäivä direktiivissä IDD. Kuten tiedätte, päätöslauselmassa me, me vaadimme, että että voimaanastumista lykätään. Se sai hyvin laajan enemmistön. Ryhdymme neuvottelun eh, neuvoston kanssa, koska tiedätte, että jotta tämä toimenpide olisi tehokas, se meidän täytyy olla täydellistä koordinaatiota neuvoston kanssa, jotta olisimme mahdollisimman nopeita. Eh, neuvosto on tehnyt joitakin eh, muutosehdotuksia, ja joita minä ja pidän ihan hyväksyttävänä, joten nyt meidän täytyy sopia menettelystä koska yksinkertaistettu menettelysääntö 50.2 mahdollistaisi sen, että olisimme hyvin lähellä aikatauluamme. Mutta esittelijämäntä tästä enemmän yksityiskohtia, joten Werner, annan sinulle puheenvuoron, ole hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ajallisesti eli aikataulullisesti oikein hankala menettely ja haluan kiittää puheenjohtajaa henkilökohtaisesti ja koko henkilöstöä, että on saatu tehtyä valmistelut siten, että koko lailla oikeus varmasti voimme näitä määräaikoja siirtää. Komissio päätti delegoiduin säädöksin ja ensimmäisen tason lainsäädännön kautta myöhemmin, että ja, ja tämä päätös ei ole ollut pelkästään parlamentin ja muiden toimijoiden hyvän yhteistyön ansiota, vaan komission ansiota. Oikeastaan tämä haluttiin jo esitellä ennen kesätaukoa ja sitten se myöhästyi vielä kesätauon jälkeen ja sitten tuli delegoituja säädöksiä ja me puolestaan hyvin, hyvin jälkijunassa toivoimme alkuperäisen lainsäädännön muuttamista. Sanon sanasen näistä delegoiduista asetuksista Me emme halunneet vastustaa niitä, eikä tarkistuksia ollut. Ja kyse on kahdesta kohdasta. Johdanto-osan kohdat 6, 3 ja sitten kolme tällaista huomautusta, joista voidaan äänestää erikseen. Delegoidut säädökset ja ehdottamamme muutokset koskivat määräaikoja, johon mennessä pitäisi ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja alkuperäinen määräaika oli 23. helmikuuta 2018, mutta meidän mielestämme komission muutosten jälkeen tämä aika oli liian lyhyt, jotta saataisiin järkevä toteutus aikaiseksi. Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että täytäntöönpanon määräaikaa vakuutusalan ja asiakkaiden hyväksi lykättäisiin ensimmäiseen lokakuuta 2018. Tämä ensimmäinen tapaus on ongelmaton, koska kaikki ovat yhtä mieltä. Neuvoston keskustelussa 15 28 jäsenvaltiosta pyysi sitä, että myöskin jäsenvaltioiden täytäntöönpanomääräaika siirrettäisiin tuosta helmikuulta pois ja sitä ehdotettiin siirrettäväksi ensimmäisen 1.7.2018. Mielestäni tämäkin ehdotus oli järkevä, vaikkakin kaksi suurta jäsenmaata, erityisesti Ranska ja Saksa, ei oikein ollut samoilla linjoilla. Etenkin Iso-Britannia, Italia ja monet muut pienemmät olivat sitä mieltä, että tuota toistakin määräaikaa pitää muuttaa vastaavasti. Komission lakiehdotus direktiivin muuttamisesta kuitenkin on tarpeen ja tämä ehdotus on nyt tehty. Sekin vähän myöhään, nimittäin 20. joulukuuta. Silloinhan meillä ei enää ollut kokoontumisia. Jos esitys olisi annettu viikkoa aikaisemmin, niin oltaisiin voitu hoitaa tämä koko homma ennen joulutaukoa. Tällä nyt ei ole mitään tehtävissä, ei minun eikä asiantuntijoiden puolesta, mutta komission huipulla suuressa viisaudessa näin päätettiin. Nyt direktiivin muutosehdotuksessa ehdotetaan seuraavaa. Yksi artiklassa muutetaan jäsenvaltioiden täytäntöönpano määräaikaa kahdenteen, ensimmäiseen lokakuuta 2018. Toisessa säädöksessä ja ensimmäisessä puolestaan ensimmäiseen heinäkuuta 2018. Ja täs, tällä on takautuva vaikutus 23. helmikuuta 2018 alkaen, eli direktiivi tulee takautuvasti voimaan 23. helmikuuta Tämä on tarpeen sitä syystä, että sen välillä, kun seuraavalla Strasbourgin viikolla päätämme tästä ja meidän päätöksemme välillä pitää komission ja pitää, pitää neuvoston ja parlamentin päätöksen välissä olla tietty aikaväli. Ja me voimme tehdä se vasta seuraavalla täysistuntoviikolla omasta puolestamme, eli helmikuun lopulla ja se on sitten myöhemmin kuin tuo 23. helmikuuta. Ja siitä syystä sitten oikeudellinen yksikkö ehdotti tällaista mielenkiintoista menettelyä, joka olisi toteuttamiskelpoinen ja sitten olisi sellainen, että se turvaisi myös näitä alan toimijoita, jotta näiden kuuden päivän eron vuoksi ei sitten esitetä myöhemmin mitään korvausvaatimuksia. Huomenna voisimme siis päättää tästä asiasta täällä ja ensi viikolla sitten laajemmassa kokoonpanossa ja tämä koskisi siis sekä delegoituja säädöksiä ja näitä määräaikoja ja mielestäni tässä ei ole mitään suurempia ongelmia. Eilen kävin keskustelua asiasta vastaavan bulgarialaisen finanssipoliittisen Attasen kanssa ja hän vakuutti minulle, että Bulgaria puheenjohtajana pystyy viemään asian oikea-aikaisesti päätökseen myös neuvostossa, joten sieltäkin on saatu nyt vihreää valoa. Kiitos vielä laajalle tuelle tälle menettelylle ja uskoisin, että tämä saadaan kyllä vietyä hienosti maaliin. Leadership and capacity to uh, Kiitoksia teidän johtajuudestanne ja kyvystänne ratkaista hyvin monimutkainen tilanne, jota me emme aiheuttaneet, vaan eh, johon parlamentti älykkäästi nyt tarjoaa ratkaisua. Minä puhun nyt myös oman ryhmäni puolesta. Te oikein hyvin selvititte eh, tämän tarkistuksen, jonka neuvosto on tehnyt. Ja tietenkin me tarvitsemme täyttä yhteensopivuutta, koska muuten aikatauluja ei kunnioiteta. Ja on erittäin tärkeää myös korostaa, että tähän kompromissiin neuvosto lisäsi myös sanat viimeistään niin, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo valmiita, voivat mennä myös nopeammin eteenpäin. Nyt tämä ongelma neuvoston sisälläkin on ratkaistu, joten neuvosto nyt tukee täysin tätä ehdotusta ja uskon, että me voimme saada aikaan täyden yhteensopivuuden kahden yhteislainsäätäjän välillä. Ja kiitos tämän retroaktiivisuuden me onnistumme ratkaisemaan myös tämän teknisen ongelman, että on muutama päivä jolloin me emme pysty olemaan riittävän nopeita. Ja se ei nyt johdu meistä. Komissio, jos olisi antanut meille tämän tekstin viikkoa aikaisemmin, niin ongelma olisi vältytty. Mutta kiitämme komissiota joka tapauksessa siitä, että se on tehnyt tämän ehdotuksen. Me tiedämme, että päätöksenteko on vähän monimutkaista rakennuksen eri kerroksissa, joten meidän täytyy odottaa se, että paperi on siirtynyt portaita ja hissejä ylös ja alas. Ja sitten se vihdoin päätyi tänne meidän luoksemme. Ja nyt meillä on sitten viimein mahdollisuus antaa selkeyttä markkinoilla toimijoille. Ja huomenna äänestämme, tänä iltapäivänä äänestämme tästä vastustuksesta ja sitten samanaikaisesti käynnistämme 50 kaksi menettelyn. Se tarkoittaa, että esittelijä tekee eh, tarkistuksia, jotka tulevat tietenkin olemaan täysin samat kuin neuvoston tarkistukset. Olemme täysin linjassa neuvoston kanssa, eikä meidän tarvitse käydä eh, kolmikantaneuvotteluja, koska tekstit ovat samat. Ja sitten meillä on seitsemän viikkoa aikaa, jolloin voidaan estää, eh, esittää vastalause ja sen jälkeen teksti on sitten hyväksytty. Ja jos neuvosto tekee saman Samanaikaisesti meidän ei tarvitse kolmikantaneuvotteluja käydä ja muutama päivä määräajan jälkeen voimme julkaista eh, tekstin virallisessa lehdessä. Joten eh, tuen esittelijän ehdotusta ja tietemi, tietenkin tuemme myös tätä varhaista äänestystä, että emme vastusta. Joten tämä on osoitus siitä, että lainsäätäjä voi ratkaista ongelmia. Eurooppa voi olla nopea joskus. Niin, tiedän. Ja annamme puheenvuoron myös komissiolle sitten varjoesittelijöiden jälkeen. Ja nyt ECRstä kai Ashley Fox. En näe Sofi Netfeltiä täällä. En näe muita varjoesittelijöitä, joten voimme antaa puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Kiitos. Uh, uh, Kiitos. Kiitos uh, Äh, puheenjohtaja Gualtieri, äh, haluan äh, kiittää teitä teidän tuestanne. Me olemme yrittäneet seurata tätä Euroopan parlamentin päätöslausunnon suositusta IDDn soveltamisesta. Vaikka olemme pahoillamme tästä, niin ymmärsimme, että joillekin ähm, vakuutus vakuuttajille ja erityisesti keskikokoisille vakuutusyrityksille on vaikea soveltaa tätä direktiiviä oikea-aikaisesti, jos emme sopisi tästä ähm, määräajan muuttamisesta ja siksi äh, hyväksyimme tämän äh, muutoksen. Ja oli joitakin teknisiä ongelmia tämän esitys äh, listan kanssa ja siksi tämä ehdotus hyväksyttiin vähän myöhässä. Olemme nyt kirjanneet ylös joidenkin neuvoston jäsenten kannan ja neuvoston kannen. Olemme myöskin huomioineet kirjeen, jonka Ekon lähetti meille ja toivomme, että on mahdollista löytää pragmaattinen ja helppo ratkaisu kaikille pian. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, Natali Perche. Haluatteko, haluatko Werner tehdä jotkut päätelmät? Kiitos tästä tuesta ja haluan vielä korostaa, että ilman Ekonin puheenjohtajan ja sihteeristön tukea tämä ei olisi onnistunut tämä oikeusvarmuus, ajatuksen toteuttaminen nimittäin, ja totta kai sitten tästä asiasta pitää tänään äänestää iltapäivällä, eli se pitää ottaa esityslistalle. Ai eikö? No milloin sitten äänestetään? Ei ollenkaan. Aha, no aina parempi. Hyvä niin. No niin, tänään äänestämme varhaisesta vastustamatta jättämisestä ja sitten 52.2 menettely. Te esitätte tämän tekstin ja se automaattisesti hyväksytään, ellei joku tietty määrä jäseniä vastusta sitä tietystä määrästä poliittisia ryhmiä. Me emme siis tarvitse äänestystä. No niin, kiitoksia oikein paljon ja nyt menemme eteenpäin. Okei. Okay. No niin. Nyt pidämme viiden minuutin tauon.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 Dear colleagues. Hyvät kollegat, aloitetaanpa. Ja toivotan tervetulleeksi Bulgarian valtiovarainministerin ja Ecofinin puheenjohtajan Vladislav Goranovin. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia, että otitte vastaan kutsumme. Äh, olette täällä esittelemässä Bulgarian puheenjohtajuuskauden prioriteetteja, Ekonin toimialalla. Me teemme jo läheistä yhteistyötä Bulgarian puheenjohtajuuskauden edustajien kanssa ja voin äh, onnitella teitä teidän työohjelmastanne ja teidän myönteisestä äh, tavastanne toimia tämän valiokunnan kanssa. Ja uskon, että meillä tulee olemaan erittäin hyvää yhteistyötä me toivotan teille menestystä puheenjohtajuuskaudella. Ne teidän menestyksenne on meidän menestyksemme, koska me tiedämme oikein hyvin, että teidän puolivuoteskautenne aikana on useita tärkeitä asiakokonaisuuksia, joita käsitellään. Teidän on yritettävä saada aikaan yleisnäkemys avain kysymyksistä. Kolmikantaneuvottelut alkavat tärkeistä aiheista, joten meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä ja olen vakuuttunut siitä, että näin tulemme tekemään. Me mm, keskustelimme juuri vakuutus direktiivistä, jossa teemme läheistä yhteistyötä yhdistääksemme tekstimme ja pitääksemme kiinni kunnianhimoisesta aikataulusta, joten mm, kiitoksia valmistelutyöstä myös tässä. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin myös sanoa, että tämä on tärkeä hetki myös, kun määrittelemme tiekarttaamme talous- ja rahaliiton loppuun saattamiseksi. Me teemme tätä, koska tämä on myös osoitus valuuttamme menestyksestä ja vahvuudesta, valuuttaunionimme vahvuudesta vaikean kriisin jälkeen, äh, kun on tehty virheitä äh, ja vääriä päätöksiä, niin vihdoin Eurooppa on nyt takaisin oikealla tiellä, kuten sanotaan, ja äh, olen iloinen, että maanne on ilmaissut halukkuutta liittyä euroon. Se on älykäs viesti teiltä ja se on myös osoitus euron vahvuudesta ja minä henkilökohtaisesti tuen tätä teidän hankettanne. Kiitoksia, että olette täällä tänään ja nyt hyvä Vladislav, saatte puheenvuoron. Thank you, Mr. Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Vaihdan saman tien Bulgariaan. Kiitos kun sain tulla tänne ja aloitan nyt bulgariaksi tämän ohjelmamme esittelyn. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията. Hyvä puheenjohtaja, talous- ja rahavaliokunnan jäsenet. Bulgaria on kuulunut nyt tähän suureen eurooppalaisen perheeseen 11 vuotta ja tämän seuraavan kuuden kuukauden ajan toimimme EU-neuvoston puheenjohtajana – se on poliittisen päätöksenteon keskuksessa. Esittelen teille nyt Bulgarian puheenjohtajakauden painopistealueita ECOFIN neuvoston osa-alueelta. Tämänpäiväinen tapaamisemme on hyvin tärkeää, että pääsemme tekemään perussopimuksissa määriteltyä yhteistyötä ja parlamentti ja neuvosto lain, yhteislainsäätäjinä ovat velvoitettujakin yhteistyöhön. EUlla on meneillään talouskasvun aika ja talousympäristö on suotuisa. Toisaalta meillä on myös suuria haasteita. Vastuullinen lähestymistapa pitää sovittaa yhteen rakentavien poliittisten tavoitteiden kanssa ja siten voimme varmistaa pitkän aikavälin talouskasvun ja vakauden EU:ssa. Vakuutan teille, että Bulgaria jatkaa talous- ja rahaliiton syventämistä keskittymällä useisiin painopistealueisiin. Pankkiunionin loppuun saattaminen, pääomamarkkinaunionin edistäminen, finanssipoliittisesta kehyksestä keskusteleminen ja finanssipolitiikan säännöistä ja kapasiteetin luonnista keskustelu. Tärkeä tavoitteemme on pankkiunionin vahvistaminen. Haluamme syventää ja laajentaa etenemissuunnitelmaa ja täsmentää sitä erityisesti riskien vähentämisen ja jakamisen alueella. Tämä myös helpottaa keskustelua pankkiunionin pysäytysmekanismista, jossa Euroopan vakausmekanismilla voi olla tärkeä rooli. Toinen kysymys, joka on tärkeä sekä instituutioille että kansalaisille, on EUn finanssipoliittinen kehys. Neuvostossa pyrimme edelleen yksinkertaistamaan ja panemaan täytäntöön finanssipoliittisia säännöksiä ja käynnistämään keskustelut vakaussopimuksesta TSCGstä. E Kesäkuussa pidämme, pidetään Euroopan neuvoston kokous, jossa on tarkoitus sopia talous- ja rahaliiton syventämisestä. Talous- ja rahaliittopaketti on hyvin tärkeä ja siitä on saatavana paljon hyötyä. Bulgaria puheenjohtajana pyrkii takaamaan sujuvan täytäntöönpanon vuoden 2018 taloudellisen koordinoinnin ohjausjaksossa eli eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Eilen neuvosto hyväksyi vuotuisen kasvuselvityksen ja varoitusmekanismia koskevan kertomuksen päätelmät sekä suositukset euroalueelle. Tämän vuoden maaliskuussa valtiovarainministerit käyvät kesku- keskustelua tästä aiheesta ja tavoitteena on panna täytäntöön vuoden 2017 pohjalta tehdyt suositukset ja painottaa etenkin työn tuottavuutta. Sekä ECOFIN-neuvosto että Eurooppa-neuvosto hyväksynevät maakohtaiset suositukset vuosille 2018-2019. Ja tällä kannustetaan etenkin rakenteellisten uudistusten ja investointien täytäntöönpanoon EU:ssa. Finanssipoliittisen unionin tulevaisuudesta keskustellaan osana talous- ja rahaliiton syventämistä ja se on yksi pääpainopisteistä myös viiden puheenjohtajan raportissa, joka julkaistiin kesäkuussa 2015. Ja tulossa on myös viisi asiakirjaa komissiolta Euroopan tulevaisuudesta 2025 vuoteen asti. Kuten totesin, niin pankkijärjestelmä on tärkeällä sijalla Bulgarian ohjelmassa Komissio teki marraskuussa 2016 tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia riskinvähennystoimenpiteistä. Viron kaudella saatiin paljon edistystä aikaan, mutta ratkaistavaa liittää vielä poliittisessa ja teknisessä mielessä. Bulgaria pyrki, pyrki mahdollisimman pian löytämään ratkaisun näihin kysymyksiin, hyvän kompromissiratkaisun, ja toivomme, että voimme keskustella niistä parlamentinkin kanssa pian. On hyvin tärkeää, että asia saadaan etenemään, sillä se on kaikkien kansalaisten ja pankkialan edun mukaista. Bulgaria pyrkii parhaansa mukaan edistämään Euroopan talletussuojajärjestelmää neuvoston päätelmien mukaisesti 2016 kesäkuulta. Poliittinen keskustelu talletussuojajärjestelmästä aloitetaan, kun on saatu riittävää edistystä riskien vähentämismekanismissa. Tällä hetkellä vain euroalueen jäsenvaltiot ovat osa kaikkia pankkiunionin pilareita, mutta täytyy muistaa, että ovi on avoinna muillekin jäsenvaltioille. Bulgaria aikoo puheenjohtajana myös edistää pääomamarkkinaunionia keskipitkän aikavälin päivitetyn suunnitelman perusteella sekä markkinoiden tehokkuutta muualla kuin pankkisektorilla. Viemme eteenpäin lainsäädäntöehdotuksia selvitysvelvollisuudesta, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisiratkaisukehyksestä ja johdannaisraportoinnista sekä päivitämme kolmansien valtioiden keskusvastapuolia koskevia vaatimuksia. Bulgaria jatkaa lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä, joka liittyy yleiseurooppalaiseen eläketuotteeseen. Ja keskustelut aloitetaan myöskin Euroopan finanssivalvontajärjestelmästä ja ehdotuksesta, joka koskee uusia investointialan yritysten tarkastelujärjestelyä. Euroopan markkinainfrastruktuuriasetuksesta tehdään uudelleen tarkastelua. Neuvosto sai neuvottelumandaatin joulukuussa 2017 ja tästä haluamme jatkaa keskusteluja parlamentin kanssa sen jälkeen, kun parlamentti on hyväksynyt mietinnön tarkistuksineen. Tärkeä painopiste meille on myös kansalaisten ja yritysten verotus ja EUlla on suunnitteilla erilaisia, tai on tehty erilaisia strategisia ohjelma-asiakirjoja tähän liittyen, ja me pidämme tätä yhtenä painopistealueena koko puheenjohtajakautemme ajan. Tärkeimpiä painopisteitä ovat investointien edistäminen, kestävän talouskasvun ja reilun kilpailun varmistaminen sisämarkkinoilla – EU-alueella syntyneiden yritysten voittojen oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen kautta ja tietenkin myös aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisy ja verotuksen avoimuuden parantaminen. Tärkeä tavoite puheenjohtajakaudellamme on myös yhtenäinen eurooppalainen ALV-alue rajat ylittävässä tavaroiden kaupassa jäsenvaltioiden kesken sekä tehokkaiden välineiden käyttö integroiduissa integroidussa arvonlisäverotuksen hallinnassa. Lisäksi haluamme tehostaa hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja erityisesti niiden verohallintojen välillä ALV-petosten torjumiseksi. Ja haluamme viedä eteenpäin yhteistä yhteisöveropohjaa. Digitaalisen talouden verottaminen on myös tärkeä aihe meille – Komissiolta on odotettavissa lainsäädäntöehdotus tämän vuoden alkumetreillä ja sen jälkeen pyrimme viemään asiaa eteenpäin mahdollisimman pitkälle. Laadimme myös yhteistä lähestymistapaa, joka liittyy hallinnollisen yhteistyön direktiiviin, automaattisessa tietojenvaihdossa ja ilmoitettavissa rajat ylittävissä järjestelyissä, ja tämä on Ecofinin maaliskuun esityslistalla. Yhteinen lista yhteistyöhaluttomista oikeudenkäyttöalueista on myös yksi painopiste ja käsittelemme sitä hyvin laajasti. Suojatoimet, listalta poistaminen ja uudet kriteerit kansainvälisten standardien mukaisesti ovat osa näistä toimista. Tässä olivat nyt Bulgarian puheenjohtajakauden tärkeimmät painopisteet. Ja menestyksen avain voi olla ainoastaan aktiivinen ja hedelmällinen yhteistyö parlamentin ja neuvoston kesken. Olen varma, että parlamentti hoitaa tehtävänsä hyvin. Ja sehän on ainoa EUn instituutioista, johon edustajat on valittu kansalaisten äänestyksen kautta. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon tästä hyvästä ja kattavasta eh, esityksestänne ja kiitos myös sanoista jotka sanoi Euroopan parlamentista. Ensimmäinen puhuja on Burkhard Balz. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja, hyvä ministeri, tervetuloa Ekon valiokuntaan. Hienoa, että olette täällä. Ja heti aluksi haluaisin toivottaa teille henkilökohtaisesti kaikkea hyvää, mutta myös teidän maallenne äh, puheenjohtajuus kaudella tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Minulla on kaksi kysymystä. Voisitteko hiukan äh, äh, kertoa meille, miten puheenjohtajavaltiona aiotte tukea neuvotteluja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Brexitistä, erityisesti meidän alallamme, kun on kyse rahoituspalveluista, rahoituspolitiikasta, millaisia prioriteetteja aiotte asettaa? Ja toinen kysymys, joka minua kiinnostaa, muutama päivä sitten teidän pääministerinne ilmoitti, että teidän maanne haluaisi liittyä euroon. Luvut, joita esittelitte ja jotka tunnemme, ovat hyvin vaikuttavia. On kuitenkin myös muutamia huolenaiheita, että vielä olisi jonkin verran tehtävää. Komissaari Moskovici esimerkiksi sanoi, että maanne tuottavuutta on nostettava. Samoin on lisättävä ulkomaisia investointeja. Toiset taas sanovat, että pitää tehdä enemmän korruption kitkemiseksi. Voisitteko antaa meille kuvan siitä, millaisia konkreettisia toimenpiteitä aiotte Bulgariassa toteuttaa? Kiitoksia. Saanko vastata? Kiitoksia kysymyksestänne. Aloitan viimeisestä, koska minusta on helpompi puhua Bulgarian tilanteesta tällä hetkellä. Tietenkin euroalue ja Schengen ovat meille mahdollisuus, jotta Bulgaria integroituu entisestään EUn rakenteisiin. On epäilyjä esitetty, että me yritämme jotenkin saada halpaa tai helppoa etua tästä liittymisestä. Meillä on Eurostatin julkisia tilastotietoja, jotka osoittavat, että olemme maa, jotka noudattavat äh, varainhoitosääntöjä. 90-luvun opit, äh, tapahtumat ovat opettaneet meille, että meidän on harjoitettava tiukkaa budjettikuria. Halusin äh, sanoa, että meillä on ollut valuuttaan sidottu järjestelmä jo 20 vuotta. Bulgarian valuutta on euron. Aluksi Bulgarian lev oli yhdistetty Saksan markkaan. Sitten kun Saksan markasta tuli euro, niin Bulgarian lev oli kiinnitetty euroon. Ja näin on ollut viimeisen 20 vuoden ajan ja vaihtokurssi on kolme äh, aivan tasan sama vaihtokurssi kuin millä Saksan markat vaihdettiin euroon. Tietenkin Bulgarian valtio nähdään vähemmän kilpailukykyisenä, mutta tämä ei ole totta meidän keskuspankillamme ei ole liikkeen lasku tehtävää niin kuin Euroopan keskuspankillakaan, joten olemme osa euroalueen verenkiertojärjestelmää ikään kuin ulkopuolisena elimenä, mutta meihin vaikuttavat euroalueen toimet ja EKPn politiikka. Ei ole aivan selvää, minkä pitäisi tapahtua ensin. Pitäisikö meidän saavuttaa riittävä konvergenssi ja sitten liittyä euroalueeseen vai eh, onko euroalueen jäsenyys sellainen, että se vahvistaa luottamusta talouteemme ja edistää ulkomaisia investointeja ja sitä kautta konvergensseja. Yksi EUn menestyksekkäimmistä eh, politiikan aloista on ollut kohesiopolitiikka, ja Bulgarian liittyminen euroalueeseen, vaikka meillä mitään kiirettä ei olekaan, eh, niin kun meillä on strategia käytössämme, eh, niin puhumme ERMn liittymisestä, mutta mutta euron liittyminen voi olla jonkinlaista koheesiopolitiikkaa, koska me emme aiheuta minkäänlaista riskiä Euroopan valuuttapolitiikalle. Päinvastoin, te varmaan tiedätte, että Bulgariassa on kolmanneksi alhaisin valtionvelka. Meidän ylijäämämme on noin prosentti BKTstä, joten rahoitussääntöjen näkökulmasta olemme ennemminkin myönteinen eh, kuin kielteinen esimerkki. Jonas Fernandes. Juan Fernandes. Alfred Sand. Then. No sitten Alfred Sand. Well. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa ministerille ja onnea puheenjohtajakaudelle. Viimeisin talouskehityksen arvio näyttää, että Yhdysvalloissa euroalueella kasvu jatkuu ja sen vaikutukset näkyvät yli maanrajojen. Koetaan tämä huomioon, niin enää ei ole järkevää käyttää ö, säästäväisyysargumentteja, kun pyritään lisäämään ö, ostovoimaa ja yritysten tuloksia. Palkkojen nousu lisää talouden elpymystä lisäten kokonaiskysyntää ja se mahdollistaa myös korkean elintason alueellamme. Eikö nyt olisi oikea aika teidän mielestänne pyrkiä esimerkiksi EU-kattavaan 5 prosentin nousuun? Ja samalla kun tämä tapahtuisi kautta linjan, se tasapainoittaisi kilpailukykypaineita. Lisäksi sen avulla päästettäisiin tehokkaammin täytäntöönpanotavoitteisiin kuin viime vuosina. Tämänkaltainen toimenpide voitaisiin vain hyväksyä neuvostotasolla. Olisiko siellä siihen halukkuutta, kun otetaan huomioon, että Euroopassa tasolla parlamenttivaalit ovat tulossa, jos noista vaaleista halutaan tehdä eurooppalaisen hankkeen menestyksellinen virstanpylväs, meidän täytyy pyrkiä siihen, että tilanne paranee kautta Euroopan unionia. Ja sitten toinen asia, kun otetaan huomioon toimikauden loppuminen, niin haluaisin kuulla, mitkä teidän näkemyksenne ovat siitä, miten tehokkaista kohesiopolitiikka ja ESIR on ollut lähestymisen saavuttamissa keskialueen ja itäalueen ja äärialueiden talouksen välillä. Много сериозни въпроси поставяте. Kiitos todella hyviä ja vakavahenkisiä, vakavasti otettavia kysymyksiä. Kiitos niistä ja näistähän voitaisiin puhua päiväkausia. Nämä talouskuritoimenpiteet ensimmäiseksi. Mielestäni nykyiset finanssipoliittiset säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja niistä täytyy keskustella neuvostossa ja sääntöjä on yksinkertaistettava ilman muuta. julkiset, julkisten varojen käytöstä voidaan todella saada lisäarvoa, mutta sen täytyy olla tehokasta. Jos julkisia varoja käytetään paljon, niin sitten tarvitaan lisää varoja muista lähteistä sillä Euroopassa keskimääräinen velkaantumisaste on melko korkea ja jos käytetään seuraavan sukupolven rahoja, niin sehän ei ole reilua. Velkaantuneisuus ja julkisten varojen käytön lisääminen sen vuoksi ei ole pitkänäköistä politiikkaa ja Bulgarian hallitus ei sellaista kannata. kasvuajat sitten ovat tietenkin hyvin tervetulleita. On hienoa, että kasvua on sekä EU:ssa että euroalueella ja voidaan nyt vähän hengähtää, mutta kun nyt talous elpyy, niin on ajateltava myös syklin vastakkaista vaihetta ja varautua kriiseihin Tiedetään, että talous toimii syklisesti ja hyvinä aikoina on ajateltava edessä olevia huonoja aikoja. Kohesiopolitiikasta antaisin esimerkin, joka tulee Bulgariasta. Kun liittyimme EU-hun kymmenen vuotta sitten, niin keskimääräinen BKT Bulgariassa oli 28 prosenttia. Solidaarisuus ja äh, Euroopan kansalaisten äh, antama tuki auttoi vuoteen 2016 mennessä nostamaan tuon tason 40 prosenttiin. Eli yhdestä kolmanneksesta päästiin puoleen keskimääräisestä BKTstä ja se on kyllä merkittävää edistystä ja meidän, menesty, meidän jäsenyytemme on ollut kansalaisillemme menestystarina. Kansallisten valtiovarainministeriön rooli talousarvio menettelyissä vaihtelee kansallisen perinteen ja poliittisen kannankin mukaan, mutta en usko, että talousarvioiden suurentaminen sinänsä tuo kasvua. Muutenhan meillä olisi ikiliikkuja keksittynä. Thank you, Kate Winburn. Kiitoksia, Kate Winburn. Kiitoksia ja tervetuloa ministeri ja kiitos, että tulitte puhumaan tänne meille tänä aamuna. Kysymykseen liittyy sääntöjen johdonmukaisuuteen Euroopassa. Ja tämä valiokunta ja neuvosto keskustelevat nyt kolmesta asiasta, jotka liittyvät johdannaisiin ja clearing-palveluihin. Ja kuten alku puheenvuorossa sanoitte, että meillä on refit ja yhteinen yhtiöveropohja ja monia muita kysymyksiä. Tiedän, että päätökset, joita tehdään yhdessä mm, säädöksessä, niin eivät saa ennakoida päätöksiä, joita tehdään toisessa ehkä tärkeämmässä säädöksessä. Miten teidän tiimenne varmistaa yhteendenmukaisuuden näiden kolmen asian välillä? Tämä on jo itsessään hyvin vaikea, mutta jos Brexit lisätään tähän vielä päälle, niin siitä tulee todella monimutkaista. Miten Bulgarian puheenjohtajavaltio varmistaa, että äh, kaikki toimet, joita äh, ryhdytään, erityisesti päätökset, joita tehdään näiden äh, lainsäädäntöehdotusten kohdalla, eivät ennakoi mm, mitään päätöksiä, joita jota tehdään sitten yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn tulevista suhteista. Esimerkiksi Emir-asetus. Miten tämä puheenjohtajavaltio varmistaa johdonmukaisuuden sen kanssa, mistä keskustellaan Brexit-neuvotteluissa ja 50 työryhmässä? Kiitoksia. Kun siis Brexit, to kun puhutaan Brexitistä, kyseessä on valitettava tosiasia ja valitan kovasti sitä, että yhdistyneen kuningaskunnan äänestäjät äänestivät niin kuin tekivät. Sillä olen varma, että unioni tuo meille rauhan tälle mantereelle ja Toiseksi, jakauma hetkissä talouksissa ei ole mikään hyvä ajatus. Pienistä tulee heikompia ja isoista yhä vahvempia. Kun sitten tarkastellaan näitä asioita, jotka mainitsitte, pidämme niitä yhtenä pakettina. Ja asiantuntijamme työstävät niitä samanaikaisesti neuvottelut, jotka koskevat keskusvastapuolten valvontaa ja elvytys- ja kriisinratkaisumekanismi keskusvastapuolena osana tätä markkinaa neuvottelua on jatkuva neuvottelu neuvostossa kun pohjataan työ sille, mitä virolaiset ovat saavuttaneet, niin käsittääkseni voimme saada aikaiseksi huomattavaa edistystä ehdotukseksi, joka koskee keskusvastapuolten valvontaa ja elvytys- ja kriisiratkaisumekanismi eurooppalaisen markkinarakenneasetuksen puitteissa. Ja olen tässä suhteessa kohtuullisen optimistinen. Tässähän keskitytään erityisesti siihen, että valvotaan kolmansia osapuolia. Joulukuussa Viron puheenjohtajakauden aikana pääsimme sopimukseen neuvottelumandaatista Euroopan markkinarakennusasetuksen eli Emerin puitteissa ja olemme valmiit neuvottelemaan asiasta heti, kun parlamentti on siihen valmis. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia. Edustaja Klints. No. Puheenjohtaja, tervetuloa tänne valiokuntaamme. Euroopan unioni on uusien teknologioiden saralla kovasti jäljessä suhteessa Yhdysvaltoihin. Ajattelen tässä internettiä ja muuta. Mm me voimme eh, ylläpitää asemamme eh, suurimpana talousalueena maailmassa vain, jos kirimme tämän kuilun umpeen. Ja joissain asioissa eh, tekoäly, e-liikkuvuus, meidän pitäisi jopa asettautua johtoasemaan. En kuullut mitään teidän puheenvuorossanne tästä. Aiotteko kautenne aikana tehdä joitakin ehdotuksia, miten näillä aloille kohdistettujen investointien kautta voimme päästä eteenpäin. Toiseksi Brexit johtaa siihen, että EU saa vähemmän rahaa, koska Iso-Britannia on suuri nettomaksaja, mutta samanaikaisesti meillä tulee olemaan enemmän menoja, ei vain enemmän tutkimus- ja innovointimenoja, vaan myös johtuen maahanmuutosta, pakolaisuudesta e, ja niin poispäin. Eikö tämä nyt olisi oikea aika selvittää, pitäisikö tehtävien jakoa EUn ja jäsenvaltioiden välillä mm, harkita uudelleen. Tässä tarkoitan läheisyysperiaatetta. Eikö meidän pitäisi ehkä jakaa tehtävät uudelleen niin, että tällä vähemmällä rahalla kuitenkin selviämme? Sitten olemme kuulleet, että Pienet yritykset ja keskisuuret yritykset ovat usein Kreikasta siirtyneet Bulgariaan eri syistä, esimerkiksi verotuksellista syistä tai muista. Onko tämä prosessi loppunut vai jatkuuko se vielä ja voitteko kuvitella, että nyt kun Kreikkakin on elpymisen tiellä, että tämä menetys, kyse on kuitenkin taloudellisesta menetyksestä, maalle päättyy. Kiitoksia. Много благодаря за въпросите. Kiitos näistä kiinnostavista kysymyksistä. ECOFIN neuvosto ei voi priorisoida sellaisia aiheita kuin tekoäly, mutta voin todeta, että muistan kuinka suuren menestyksen Saksan hallitus saavutti, kun se päätti yhdessä Ranskan ja muiden EU-valtioiden kanssa käynnistää Airbus-hankkeen. Siinä haastettiin johtavien amerikkalaisyritysten ylivalta tuolla teollisuuden alalla ja se oli hyvä esimerkki siitä, miten voimme menestyä uudenkin teknologian alalla. Olette oikeassa siinä, että Eurooppa oli kymmenen vuotta sitten teknologiajohtaja. Muistamme kaikki ne innovaatiot, joita vanhalla mantereella syntyi. Mutta ajat ovat nyt muuttuneet. Toiset ovat ottaneet meiltä johtoaseman pois. Ja meille ECOFIN neuvostossa painopisteenä on digitaalisen talouden verotus. Verotuskysymykset ovat väistämättä meille tärkeitä ja meidän on saatava ratkaistua se, miten monikansallisia yrityksiä verotetaan. Digitaalista taloutta verottamalla keksimme tai voimme kehittää myös keinoja, joita voidaan käyttää monikansallisten yritysten verottamiseen ja siten saadaan tilanne, jossa Euroopassa syntyneet voidot myös verotetaan Euroopassa. Ja se hyödyttää kansalaisia. Verojärjestelmää on yksinkertaistettava ja oikeudenmukaistettava. Meillä on neuvoston päätelmät viime vuoden joulukuun viidenneltä päivältä ja odotamme komissiolta ehdotuksia sekä OECDn kertomusta valtiovarainministereille. Näitä on luvassa toivottavasti maaliskuussa. Aloitamme komission ehdotuksen arvioinnin heti, kun se on saatu. E-julkaisut sitten ja mahdollisuus niiden nollaverotukseen. Sekin aihe on yhä keskustelun alaisena. Kaksi jäsenvaltiota on aiheuttanut tämän asian jumiutumisen viime vuonna – Sitten tuo kysymys, joka koski yritysten siirtymistä Kreikasta Bulgariaan. Asia on vähän liioiteltu. Ei ole ollut mitään valtavaa virtaa yrityksiä, joka olisi siirtynyt. Tietenkin me kannatamme oikeudenmukaista verotusjärjestelmää verokannan ja veropohjan pitäisi olla oikeudenmukainen, joten pidämme kyllä Kreikan elpymistä hyvänä asiana, mutta mitään suurta kokonaisvaikutusta tällä liikkeellä ei ole. Thank you. Um... Kiitoksia. Aloitimme eh, aivan oikeaan aikaan, mutta meidän on nyt kunnioitettava näitä viiden minuutin kysymys-vastauslotteja, muuten emme pysty antamaan puheenvuoroa kaikille puhujille, joten pyytäisin, että eh, jäsenet esittäisivät maksimissaan kahden minuutin kysymyksiä ja että vieraamme vastaa eh, maksimissaan kolme minuuttia. Dimitrius Papadimulis. Kiitoksia. Puheenjohtaja haluaa toivottaa teidät tervetulleeksi, hyvä herra ministeri. Toivotan Bulgarian puheenjohtajavaltiolle paljon menestystä. Kiitän näistä myönteisistä kommenteista jotka liittyvät oman maani taloudelliseen tilanteeseen. Halusin esittää seuraavan kysymyksen. Eilen Ecofinissa te äh, asetitte prioriteetiksi sosiaaliset perusoikeudet, sosiaalisten oikeuksien pilarin. Ja Göteborissakin tehtiin päätöksiä. Minä halusin tietää, mitä konkreettisia aloitteita teillä on suunnitteilla, millaisessa aikataulussa, jotta sosiaalisten oikeuksien pilari toteutuu. Sitten minusta oli hyvin rauhoittavaa se, että sanoitte, että yksi tärkeä prioriteetti on pankkiunionin loppuun saattaminen, samoin kuin talletussuojan loppuun saattaminen. Ja te sanoitte myös, että ryhdytään toimenpiteisiin riskin alentamiseksi ja lisäksi pitäisi ottaa yhteinen varautumisjärjestely käyttöön. Minä haluaisin tietää teiltä, miten teidän mielestänne tässä asiassa tullaan etenemään, koska tämä koko asia on ollut neuvostossa käsittelyssä jo hyvin pitkään. Kolmas aihe, Euroopan unionin monivuotiset rahoituspuitteet yhteydessä Brexitiin erityisesti. Miten arvioitte sen, että on ehdotettu, että budjetissa pitäisi olla uusia omia varoja, koska vaarana todellakin on, että eh, ryhdytään suuriin leikkauksiin eh, alueellisessa ja yhteiskunnallisessa koheesiossa ja eh, yhteisessä maatalouspolitiikassa, joten mitä ehdotuksia aiotte tehdä Bulgarian puheenjohtajuuskaudella? Kiitoksia. Kiitoksia. Monivuotiset rahoituspuitteet tulevat olemaan hyvin vaikea kysymys yhteydessä Brexitiin varsinkin, koska keskusteluissa ei mielestäni ole keskitytty oikeisiin asioihin. Meidän on tiedettävä, mitä välineitä, mitä toimia tarvitsemme ja sitten yrittää antaa noille toimille tukea. On eri näkemyksiä. Maaliskuussa Sofiassa käymme korkean tason keskusteluja monivuotisista rahoituspuitteista. En usko, että jäsenvaltiot ovat halukkaita ottamaan käyttöön uusia välineitä tulevien aukkojen täyttämiseksi, mutta olen myös skeptinen, että nykyisin välinein pystyisimme lisäämään maksuosuuksia. Samanaikaisesti maat, jotka hyötyvät kohesiopolitiikasta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta, sanovat, että nämä kaksi välinettä ovat erityisen tärkeitä ja ne ovat osoittautuneet tärkeiksi. Joten keskustelujen käyminen tulee olemaan vaikeaa ja me odotamme komission ehdotusta näistä asioista, mutta joka tapauksessa on tärkeää, että uudet rahoituspuitteet tämä parlamentti hyväksyy. Tässä valiokunnassa ne hyväksytään, koska jos sitä lykätään liikaa vaalien jälkeiseen aikaan, niin keskustelusta tulee vielä vaikeammat. Meillä on sitten uudet komissaarit, uudet mepit ja keskustelu on aloitettava aivan alusta. Sitten talous- ja rahaliiton vahvistaminen tuemme täysin sitä, mitä on tähän asti sanottu. Meillä on ollut hyvin hedelmällistä keskustelua tästä. Komission paketti on erittäin hyödyllinen, varsinkin pitkällä aikavälillä. Neuvosto keskusteli asiasta euroaluekokouksen jälkeen me olemme euroryhmän puheenjohtajan kanssa yhteydessä varmistaaksemme täyden koordinaation suurin kiista tai keskustelu tässä asiassa on riskin ennaltaehkäisy vai riskin jakaminen, kumpi saa prioriteettiaseman suuremmat jäsenvaltiot haluaisivat ensin Ähm, saada äh, läpivietyä riskin vähentämiseen ja sitten kun siinä on edistetty, niin vasta sitten jakaa riskejä. Tämä äh, jumi on hyvin vaikea purkaa, mutta kyllä jäsenvaltiot haluavat saada aikaan edistystä. Thank you. Kiitoksia Ernest Urtasun. Gracias, señor ministro, por estar hoy. Kiitoksia, ministeri, siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen niistä. Minun ryhmäni on erittäin huolissani siitä, että viime kuukausien aikana meillä on ollut esteitä pankkiunionin lopuviemisessä. Kun puhutaan pankkikysymyksistä, puhuitte riskipaketista, mutta myös siitä, että viimeaikaiset esteet poistettaisiin, kuten näistä päätösasumista on nähty. Erilaisia näkemyksiä on esitetty ja haluaisin, että käsittelisitte tätä kysymystä enemmän. Toiseksi, ette ole maininnut mitään papereissanne tästä maakohtaisesta raportointidirektiivistä. Merkitseekö se sitä, että ei tässä ole puolen vuoden aikana nyt tarkoitus viedä asiaa eteenpäin, vai aiotteko edes yrittää? Kolmas kysymys liittyy muihin kysymyksiin, eli tämä kuuluisaa Veroparatiisi, musta luettelo. Monet varmasti meistä eivät ole Ecofinin päätöksen kannalla, joka on siis eiliseltä. Varsinkin siitä syystä, että meillä ei ole mitään tietoa niistä syistä, jotka johtavat siihen, että luettelo laitetaan. Kysymys siis puheenjohtajavaltiona, oletteko sitä mieltä, että asiakirjat, jotka liittyvät niihin yrityksiin, jotka poistetaan luettelosta, pitäisikö ne julkaista, onko ainakin parlamentilla pääsy niihin, sillä tämänkaltaiset päätökset, jos niitä ei perustaa tässä talossa, olisivat huolestuttavia. Mikä teidän näkemyksenne siis tästä on? Olen aivan samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisää avoimuutta – siitä, millä perusteella jokin alue tai valtio tuolle listalle päätyy yhteistyön hengessä. Tietojen pitäisi olla riittävän julkisia, jotta ne olisivat riittävän uskottavia. Eilen totesin, että ei olisi haitaksi, jos luettelosta poistetuista valtioista tai alueista kerrottaisiin julkisesti. Kuitenkin tämä pitäisi tehdä näiden asian osaisten suostumuksella. Muuten meillä voisi olla diplomaattisia ongelmia edessä jäsenvaltioiden ja yhteistyöhaluttomien oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Voin vakuuttaa, että korkean tason työryhmä neuvostossa tarkkailee hyvin tiiviisti listalta poistettujen alueiden ja maiden toimintaa. Ja jos ne eivät täytä sitoumuksia, niin Olemme varanneet oikeuden palauttaa ne milloin tahansa tuohon luetteloon ja nimetä ne yhteistyöhaluttomiksi. Se, että käymme tätä keskustelua, osoittaa, että neuvoston päätös on ollut hyvä. Listalle hyvin nopeasti lisätyt maat ryhtyivät yhteistyöhön ja se osoittaa, että toimintatapamme on ollut oikea. Sitten oli kysymys näistä, tästä kolmansien valtioiden raportoinnista. Bulgaria puheenjohtajana jatkaa teknistä valmistelutyötä – jossa saatiin Alankomaiden, Slovakian, Maltan ja Viron puheenjohtajakausilla aikaan paljon edistystä. Tarvitaan lisää aikaa kantojemme selvittämiseen. Oikeudellinen yksikkö on laatinut lausunnon, jonka mukaan oikeusperustan on oltava yksi viidesosa siis 1.5 sopimuksesta, perussopimuksesta ja sitten toisen käsityksen mukaan 50 artikla 1 kohta olisi oikea, eli neuvostossa on tästä erimielisyyttä. Thank you. Uh, Mr. Coburn. Kiitoksia, edustaja Coburn. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia, <clears throat> puheenjohtaja. 2007 Bulgari halusi liittää euroalueeseen, mutta ei se täyttänyt kriteerejä. Te voitte kyllä varmaan ajatella, että ette voi saada kaikkea. Rusinoita ei voi poimia pulloista. Jäsenyys liittää, tarkoittaa pankkiunionia, eurooppalaista IMF, vakaus- ja kasvusopimusta, eurooppalaista valtiovarainministeriötä. He, tulevat sitten hoitamaan rahoituskysymyksen, ne eivät, ettekä te ja budjettikapasiteettia euroalueelle. Tämä kil- tuhaa kilpailukykyyn, ne eteet pysty olemaan kilpailukykyisiä. Tällä hetkellä teillä on 10 prosentin verot Bulgarissa erinomaista, 10 prosentin tulovero ja 10 prosentin yhtiövero, öö, verotuksen valhalla, uskomatonta. Miksi haluaisitte muuttaa tätä? En ymmärrä. EU haluaa yhdistää yhdistetyn öö, yhtiöveropohjan Mm, verotusharmonisointiin, vähimmäisverotasoon ja niin poispäin, se tulee eh, haittaamaan teidän kilpailuetuanne Bulgariana. Tämä eh, on hyödyksi byrokrateille, mutta ei kansalaisille. Ja Lonto on pankkien keskus, tykkäsivät Ferhostat ja muut siitä vai eivät. Ja nyt halutaan sitten rankaista Lontoota. Se tulee tekemään Eh, elämän vaikeaksi, vaikeassa asemassa oleville italaisille pankeille ehkä he eh, syöksyvät eh, rotkoon ja sitten euroalue menee alaspäin suurta katastrofia kohti emme halua eurooppalaista katastrofia samantyyppistä kuin vuonna 1929, jolloin fasistit taistelivat kommunisteja ja taistelivat demokraatteja vastaan. Ja sitten kaikki nämä eläkkeet, jotka kaikki yhdistetään, kaikki tämä rahoituskysymykset, tämä on resepti katastrofia varten. Minä olen ollut Lontoossa, olen mennyt ylä- ja älämäki ja tiedän mistä tässä on kyse. Ja sitten NATO tarjoaa rauhaa mantereella, ei EU. Ja EU haluaa nyt sitten viedä pohjan pois NATOlta. Mm, EUn puuttuminen Ukrainaan Pyydän anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Meidän pitää pitää kiinni tiukasti puheajasta. Teillä on vain kaksi ja puoli minuuttia, joten olkaa hyvä. Olen ihan samaa mieltä kyllä periaatteessa tuosta, tai siis ymmärrän mitä ajatte takaa, mutta en valitettavasti ole samaa mieltä. Kannatan EU-ta täydestä sydämestäni ja mielestäni Brexit on kaikkiaan surullinen juttu, mutta tässä oli kyse sen maan kansalaisten tahdosta äänestyksessä. Meidän mottomme on, että yhdessä olemme vahvoja ja maailman talouden kehitys tarkoittaa sitä, että suurista tulee yhä suurempia ja heikoista heikompia. Aika näyttää, mikä on oikein tai väärin, mutta yhteinen yhteisöveropohja ei tarkoita verokannan uudistamista. Meillä on hyvin laaja verotuspohja ja voimme hyvin helposti johtaa keskustelua verotuspohjasta ja toivomme, että pääsemme siinä eteenpäin Oikeudenmukaisuuden vähentyminen ja verokilpailun väheneminen ovat asioita, jotka liittyvät tähän kysymykseen läheisesti. Emme ole huolissamme EU-jäsenyydestämme, vaan olemme nähneet siitä pelkkää hyvää seurauksena. Joten en ole yhtä mieltä noista teidän tulkinnoistanne. Minulla on takanani oikein hyvä tiimi ja Bulgariassa ei ole mitään finanssipoliittisen epävakauden vaaraa. Enkä näe perusteita tuolle asenteellenne. Toimintani Brysselissä ei va- mitenkään haittaa Bulgariaa. Edustaja Kappel, <clears throat> kiitoksia puheenjohtaja, hyvä valtiovarainministeri, toivotan teille menestystä puheenjohtajakaudellanne. Enkä sano tätä, eh, tai sanon tämän niin, että minulla on vähän oma lehmä ojassa. Olen itävaltalainen meppi ja vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla meillä on puheenjohtajuuskausi ja jos te olette menestyksekäs, niin sitten mekin varmaan olemme eh, jatkuvuuden, jatkuvuutta ajatellen. Mainitsitte jotakin prioriteetteja. Etusijalla on veronkierron torjunta, avoimuus, kuten esimerkiksi yleinen tiedonvaihto tai parempi yhteistyö arvonlisäveron alalla, mutta on myös paljon ylimääräisiä arvonlisäveroasioita mukana, erityisesti harmonisointia, yhteen yhdistetty yhtiöveropohja esimerkiksi Bulgaria on valtio, jossa on hyvin kilpailukykyinen äh, verotus, 10 prosentin tasaverosta puhuttiin. Ja miten te nyt sitten uskottavasti äh, voitte viedä eteenpäin näitä prioriteetteja, on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys teidän jäsenyytenne tai mahdollinen jäsenyytenne euroalueella. Te sanoitte vähän aikaa sitten, että Bulgaria aikoo nyt tällä vuosipuoliskolla virallisesti jättää hakemuksensa. Teidän makrotaloudelliset tunnuslukunne ovat uskottavat. Teillä on kolmanneksi alhaisin velkaantumistaso, talouden ylijäämä, melkein neljän prosentin kasvuodotukset, mutta teidän BKT per capita on 80 prosenttia alta e, EUn keskitason, joten miten te aiotte toimia, jotta neuvostossa jäsenvaltioiden kesken saatte enemmistön tälle, kun ajatellaan esimerkiksi reilua peliä ja korruption torjuntaa? Uh, отношение на председателството искам да ви уверя, че ще оставим достатъчно работа. Puheenjohtajuuskaudesta kyllä voin vakuuttaa teille, että jätämme teille ihan tarpeeksi tehtävää. Me olemme yhteydessä valtiovarainministeriin. Meillä on ollut oikein hyvää vuoropuhelua ja helmikuussa Viinissä meillä tulee olemaan kolmen valtiovarainministerin kokous, Trion kokous, siis Viron, Bulgarian ja Itävallan valtiovarainministerien kokoukset, ja me tulemme tarkastelemaan niitä haasteita ja huolia, joita meillä on. Sitten elintason paraneminen. Elintaso riippuu hallinnon tasosta, ja me hallituksena – teemme parhaamme parantaaksemme Bulgarian elintasoa. Viimeisten vuosien aikana tulotason nousu on ollut kaksinumeroista. Me toivoisimme, että tämä prosessi etenisi kuitenkin vielä nopeammin. bulgaarialaiset lähtevät harvemmin maasta kuin aikaisemmin, joten meille olisi menestystarina, jos onnistuisimme äh, varmistamaan sellaisen elintason, joka vetäisi puoleensa äh, siirtolaisia eikä päinvastoin. On paljon vanhempia eurooppalaisia, jotka muuttavat Bulgariaan, kun he ryhtyvät eläkeläisiksi. Pienet bulgarialaiset kylät ovat toivotan tervetulleeksi tusinoittain perheitä Saksasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta ja myöskin Itävallasta, eli he käyttävät eläkkeensä Bulgariassa. Bulgarialla on hyvin kaunis luonto ja voin sanoa, että ilmasto on mukavampi kuin täällä Brysselissä. Thank you, Darius Rosati. Kiitoksia, Darius Rosati. Thank you, Chair. Minister, welcome to the ECON meeting. Kiitoksia. Tervetuloa tänne ECON kokoukseen. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee ALV-petosten aiheuttamia tappioita jäsenvaltioille kymmeniä miljardeja mahdollisia tuloja jää pois, koska tehdään lumetransaktioita, joissa ei yritykset ovat mukana. Olemme käsitelleet täällä anv järjestelmä kysymystä. Ja haluaisin tietää, että miten pitkälti tällainen komission aloite estää näitä tappioita, mainittiin. Ja millä tavalla voidaan välttää väärinkäytöksiä. Onko tarkoituksena ne ryhtyä jonkunnäköisiin aloitteisiin, jotta voitaisiin puuttua näihin käytäntöihin, jotka maksavat meidän jäsenvaltioillemme niin valtavasti? Toinen kysymys koskee Tämän parlamentin erityisen tutkimusvaliokunnan työn tuloksia. Kysymys on Panama-paperin valiokunnasta, joka esitteli suosituksensa parlamentille. Parlamentti täysistunnossa hyväksyi ne. Niiden tavoitteena on valtaa veronkierron, rahanpesun ja veropetosten määrää. Mitä aiotte tehdä, jotta näitä täytäntöönpanoja, anteeksi, näitä suosituksia täytäntöönpantaisiin? Aiotteko edistyä tämän asian parissa? Някои изследвания показват, че годишно загубата от... Kiitoksia. On paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että vuotuiset ALV-menetykset vastaavat EUn budjettia suuruusluokaltaan, eli noin 150 miljardia euroa vuonna 2015. Bulgaria yhdessä Itävallan, Tsekin ja Unkarin kanssa käynnisti eh, tuolloin 2015 vuonna aloitteen ALV-direktiivin muuttamisesta. Halusimme ottaa käänteisen arvonlisämenettelyn käyntiin monissa tuotteissa. Valitettavasti komissio ei tarttunut tähän ehdotukseen. ALV-järjestelmä ja sen äh, muokkaaminen auttaisi ALV-menetysten torjumista. Meille se on painopistealue. Bulgaria ei ole mikään johtava äh, valtio menetetyissä ALV-tuloissa, mutta aivan liian monet ihmiset Euroopassa – voivat hyötyä siitä yritystoiminnan harjoittamisen vapaudesta ja rikastumaan. Ja he rikastuvat epäoikeudenmukaisesti ALVn ansiosta. Me tutustumme komission ehdotukseen analysoimista teknisesti. Ja tässä on kyse niin sanotusta DAC 6 eh, direktiivistä, mutta nyt on vielä liian aikaista puhua tuloksista sen enempää. Toivottavasti saamme aikaan yhteisen lähestymistavan neuvostossa meidän puheenjohtajakautemme aikana. Sitten hallinnollinen yhteistyö ALV-asioissa. Komissio on antanut asiasta tiedonannon ja siitä keskustellaan ja puheenjohtajavaltio pyrkii saamaan asiassa edistystä. Jos hallinnollinen yhteistyö nousee uudelle tasolle ja onnistuu, niin silloin veroviranomaiset tiivistävät yhteistyötään Lokakuussa 2017 komissio teki oman ehdotuksensa ja siinä oli hahmoteltu vaiheita ALV-järjestelmän modernisoimiseksi ja petosten torjumiseksi sekä järjestelmän mukauttamiseksi digitaaliseen aikakauteen. Uskon todellakin tähän definitiiviseen ALV-järjestelmään, jolla voitaisiin huomattavasti torjua ALV-petoksia – ja olen varma, että neuvoston kollegat ovat samaa mieltä kanssa. Thank you, Jonas Fernandez. Kiitos, Fernandes. Bienvenido. Le deseo toda... Päivää. Tervetuloa. Lämpimästi tervetuloa. Toivon teille kaikkea hyvää puheenjohtajakauttanne varten. Taloudellisesti katsoen sillä on edessä suuret haasteet sen jälkeen, kun joulukuussa komissio julkaisi suunnitelmansa Euroopan hykkeen loppuviemiseksi edes esv e ehdotus e, budjetiksi ja niin edelleen on tietysti tärkeitä. Puoli, kuukautta, puoli vuotta on aikaa, kuusi kuukautta siis, mutta sen ne ovat varmasti hyvin jännittävät kuukaudet. Eurovyöhykkeeltä haluaisin tiedustella Ediksestä. ja siitä ajatuksesta, että pankkiunioni viedään päätöksen aiemmassa kokouksessa. Tänään meillä oli kokous Viron ministerin kanssa ja kuuntelimme keskustelua edis asiasta. Se on jatkunut, keskustelut on jatkunut teknisellä tasolla. Haluaisin tietää, että mikä teidän strategianne tässä suhteessa on? Millä tavalla aiotte elvyttää näitä ediskeskusteluita? Missä vaiheessa uskotte, että asia voidaan viedä poliittiselle tasolle? Ja ennen kuin tässä päästään poliittiselle tasolle, mitä aiotte tehdä teknisellä puolella, että pyritään viemään eteenpäin näitä eri kantoja niin, että voimme kyetä edistymään tässä asiassa vielä pankkiunnin loppuun? Ние ще положим всички me tulemme tekemään kaikkemme tässä asiassa. Siihen olemme sitoutuneet. Mutta minä en ole optimisti sen suhteen, milloin edis astuu voimaan. Keskustelu neuvostossa on vielä hyvin alkuvaiheissaan. Teknisesti kaikki on hyvin helppoa. Me voimme laatia direktiivin, on kolme suojan tasoa, kolme pilaria, me tiedämme tämän kaikki. Mutta se, mikä minua, minun valaa hieman toivoa, on se, mikä vähentää toivoa, niin on, että jäsenvaltiot ovat hyvin epäileväisiä toistensa suhteen. Mm. Tässä on po- sen ja etelän välinen kuilu. Eteläiset jäsenvaltiot halusivat ensin vähentää riskejä, sitten jakaa ne. On myös muita lähestymistapoja, mutta me tarvitsemme enemmän äh, aikaa keskusteluihin. Me jatkamme näitä teknisiä keskusteluja yhdessä vuoden 2000, perustuen vuoden 2016 tiekarttaan ja neuvoston päätelmiin, mutta voin vielä kerran sanoa, että en ole optimistinen. Meidän on katsottava, mitä tapahtuu poliittisella tasolla yhdessä unionin suurimmista jäsenvaltioista, kun siellä on vakautta, niin voimme käsitellä tätä asiaa, mutta tähän mennessä emme ole vielä olleet valmiita siihen. Thank you. Actually we expect, uh... Kiitoksia. Me odotimme vähän aggressiivisempaa lähestymistapaa tässä asiassa. Ja eilen keskustelu kai oli ihan myönteinen. Mutta katsotaanpa. Tietenkin meidänkin täytyy tehdä osamme. Koska kummankin lainsäätäjän osapuolen on löydettävä yhteisymmärrys. Thomas van Dalen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä ministeri. Minäkin haluan kiittää siitä, että tulitte tänne tänä aamuna. Haluaisin jatkaa siitä, mitä Darius Rosati kysyi. ALV-kysymystä, kaksi konkreettista kysymystä siitä. Ensimmäinen niistä koskee äskettäistä Euroopan komission ehdotuksesta ALV-tariffien uudelleen tarkasteluksi. Kaikki ovat samaa mieltä siinä, että tietyissä tuotteissa täytyisi olla yksinkertaisempaa käyttää alempaa ALV-tasoa. Prosessi tällä hetkellä on erittäin jäykkä. Samalla komissio on esittänyt myös ehdotuksen siitä, jonka mukaan kansainvälisten viranomaiset voivat tehdä päätöksen siitä, että ne laskevat ALV-kantoja. Ensimmäinen kysymys on teille, oletteko tyytyväinen komission ehdotukseen? Tai haluaisitteko mieluummin, että mentäisiin toista tietä, jossa Euroopan tasolla voidaan päättää siitä, että tietotuotteet saavat alhaisemman ALV-kannan? Toinen kysymykseni koskee huolenaihetta, joka minulla on ollut jo jonkun aikaa. Ja tänään haluaisin vielä sen ottaa esille. Se koskee alempaa ALVtä sähköisille kirjoille. Sähköisten kirjojen alhaisempi ALV-kanta sai jo vuonna 2017 taakseen erittäin suuren parlamentin enemmistön. Se on kuitenkin jumiutunut neuvostossa, koska Ranska ja Tsekki eivät päästä yhteen yhteisymmärrykseen tästä yhteisestä ensimekanismista. Tämä on erittäin harmittavaa ja on todellakin huono asia, että jatkuvasti joudutaan kansalaisille selvittämään sitä, että tässä asiassa ei päästä eteenpäin. Kysymyksen on teille se, aiotteko puheenjohtajakautenne aikana käsitellä tätä asiaa, varsinkin nyt kun Tsekillä on uusi hallitus, Onko nyt oikea asia, aika ottaa tämä asia esille? Toinen kysymys koskee sitä, että pelätään suuresti sitä, että sähköiset julkaisut yhdistettäisiin tähän suurempaan LV-pakettiin. Voitteko vakuuttaa minulle sen, että teette kaikkenne, että tämä asia käsiteltäisiin erikseen? Eli aivan erillään tästä uudesta suuresta komission ehdotuspaketista. Kiitoksia. Ähm, Vodim neformaalin konsultaatio, opitvamme se Kiitos. Käymme epävirallisia keskusteluja aiheesta ja olemme pyrkineet välittämään näitä Tsekin ja Ranskan välisiä erimielisyyksiä. Tsekissä on todellakin uusi hallitus, mutta valtiovarainministeri Papis, joka siirtynyt pääministeriksi, oli oikeastaan tässä asiassa se, jonka kanssa näitä ongelmia oli, joten en usko, että sieltä nyt löytyisi äkkiä lisäjoustoa. Sitten ALV ja uusi paketti. Voin puhua vain Bulgarian valtiovarainministerin ominaisuutena tässä. Meillä on Bulgariassa yksi ALV-kanta ja on olemassa 250-sivuinen Ernest et Youngin raportti, jonka mukaan tällä ei ole ollut vaikutusta kuluttajahintoihin. En kannata eriytettyjä arvonlisäverokantoja, sillä niistä ei koidu mitään hyötyä kuluttajille, vaan ne aiheuttavat päinvastoin hallinnollista taakkaa. Tämä on kansallinen päätös. Tietenkin direktiivissä on tätä liikkumavaraa suotu jäsenvaltioille ja silloin kansallisten päätösten pitäisi olla kansallisia. Sillä, että alennettaisiin tätä arvonlisäveroa, niin ei ole mitään sosiaalista vaikutusta, sillä yritykset hyvin nopeasti hyväksikäyttäisivät sitä, mutta olen yhtä mieltä sitä, että asia pitäisi käsitellä. Sitten omien varojen kysymys jäsenvaltioiden talousarvioista ja tämä lisävapaus, jota komissio ehdottaa, sitä voidaan pitää hyvänä asiana, mutta Bulgarian valtiovarainministerinä en aio ehdottaa tämän vapauden käyttämistä omassa maassani. Ja tämä olisi Bulgarian hallituksen politiikan johdonmukaista jatkumaa viime vuosiin verrattuna. Mielestäni säännökset ovat epäajantasaisia, ne ovat vanhentuneita ja jäsenvaltiot joutuvat nyt kärsimään aiemmista huonoista päätöksistä, mutta Totta kai kaikkien jäsenvaltioiden pitää pyrkiä löytämään mahdollisimman sopiva toimintatapa itselleen kuluttajille. Hyötyä ei kuitenkaan to- tästä koidu. Thank you, Paul Tang. Kiitoksia, Paul Tang. Uh, thank you. Kiitoksia. Ja odotan kovasti jatkokeskustelua yhteistyötä Bulgarian puheenjohtajan valtion kanssa kysymykseni liittyvät kovasti verotukseen. Puhuitte avoimuudesta. Ajat, minulle heti tuli mieleen, että me oikein tiedä maakohtaista raportoinnista. Verotuksen avoimuus on tärkeä, jotta muutoksia saadaan aikaan. Ja tässä Bulgarian puheenjohtajuuskausi voi olla hyödyksi. Sanoitte myös, että yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja oli tekninen asia. Se on eh, ei ihan ole totta, koska en usko, että parlamentti näkee sen teknisenä asiana. Eh, tämä parlamentti äänestää siitä Ekonissa tämän vuoden helmikuussa. Se nousee esiin nopeasti ja se on kovasti poliittinen asia. Ja haluaisin mm, tietää, että mitä Bulgarian puheenjohtajakausi tekee tuolla parlamentin kannalla. Eh, haluaisin tietää sen. Sitten kaksi asiaa liittyy liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin puheenjohtajakaudella voi olla hyvin tärkeä rooli tässä asiassa ja meillä on selvä tuki uudelta Saksan koalitiolta. Jos se nousee esiin puheenjohtajavaltion päätelmissä, ja on myös hyvin tärkeää viedä tätä asiaa eteenpäin. Meidän pitäisi tietää, mikä hyvä vaihtoehto on. Ja sitten lop- viimeinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota. Meidän on paljon äh, paremmin vielä arvioitava verotulon tasoa jäsenvaltioissa. Se vaatii äh, yhteistyötä komission ja kansallisten veroviranomaisten välillä. Komissio ei pysty tähän yksin. Joten todella haluaisin, että Bulgaria puheenjohtajavaltiona painostaa jäsenvaltioita tekemään osuutensa ja antamaan uskottavia arvioita siitä, mitä yhteen yhdistetty yhtiöveropohja tekee kansallisille verotuloille. Kiitoksia. Kiitos. Olen jossain määrin optimistinen sen suhteen, että saamme aikaan edistymistä ja saamme tämän artiklakohtaisen tekstin käsittelyn valmiiksi ja saisimme sen sitten jäsenvaltioiden käytettäväksi, jotta ne voivat päättää, miten yhteinen yhteisöveropohja mahdollisesti vaikuttaisi kukin jäsenvaltion verotuottoihin. Aihe on hyvin poliittinen ja se liittyy Euroopan yhtenäismarkkinoiden rakenteeseen. Yhteinen veropohja – kehittäisi yhtenäismarkkinoita ehdottomasti positiivisen suuntaan. Bulgariassa tämä keskustelu on hyvin helppoa. Meillä on hyvin laaja veropohja, ei ole mitään sisäisiä konflikteja tai eroavaisuuksia esitykseen nähden. Heti kun saamme verotuspohjaa koskevan keskustelun valmiiksi, niin siirrymme konsolidointimenettelyyn ja sehän on se kolmas C tässä direktiivin nimessä. Jäsenvaltioilla on erilaisia asenteita ja ne arvioivat tämän ehdotuksen vaikutuksia kansalliseen budjettiinsa hyvinkin eri tavoin. You, uh, Halusin myös kuulla teiltä siitä, että olen käynyt maassa ne kävimme erittäin hyviä keskusteluja <coughs> näistä kysymyksistä. Saimme huomata, että ne, jotka tapasimme, olivat erittäin tietoisia näistä kysymyksistä, mutta mitä ajattelee tehdä Euroopan parlamentin kannan suhteen? Tämä oli siis erityinen kysymys. Me äänestämme asiasta helmikuussa. Tietenkin otamme asian huomioon. Mehän tiedämme, mikä Euroopan parlamentin rooli tässä suhteessa on. Minä tuen yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa ja odottelen teidän kantanne ja otamme sen huomioon. Thank you. Two good answers. Kiitoksia. Kaksi hyvää vastausta, joten tietenkin me odotamme, että konsultointiprosessissa huomio kannan, kannamme oteta huomioon ja sitten tukemme yhteisellä yhdistetyllä yhtiöveropohjalla Ludek Niedermayer. Kiitos, hyvä ministeri, kovasti. Äh, arvostan kommentteja, jotka liittyvät yhdistettyyn yhteisöveropohjaan ja arvonlisäveroon. Halusin esittää kysymyksen, joka Paulkin juuri esitti, mutta kun ymmärrän, miten vaikea on päästä yhteisymmärrykseen yhdistetystä yhtiöveropohjasta, äh, oletteko sitä mieltä, että jos on liian vaikea päästä yhteisymmärrykseen, niin vahvistettu yhteistyö olisi hyvä ratkaisu, jotta tämä asia voitaisiin ottaa käyttöön ja parantaa verojen kantoa suurilta yrityksiltä. Ja toinen asia äh, on enemmänkin kotimainen, kun toimin keskuspankissa mm, olin yhteydessä teidän keskuspankkiinne ja kovasti kannustan teitä siirtymisessä euroon. Se on viisas päätös, mutta kun BKT kasvaa, niin inflaatio kun lisääntyy ja inflaatiotestiltä selviäminen voi olla vaikeaa, joten mikä on teidän strategianne, jotta varmistatte, että pidätte kiinni tarpeellisista rajoista, jotta voitte liittyä euroon. Se olisi hieno askel Bulgarialle ja taloudelle. Отзад напред ще Благодаря ви за подкрепата. Kiitos tuestanne. Mehän tiedämme, että on perussopimuksiin perustuvia sitoumuksia ja ja Euronest on jo hyväksytty jäsenvaltioissa hyvin kauankin sitten ja lisäys on nyt tässä tapauksessa inkrementaalista ja se johtuu energia-alan toimijoista. Meillä oli kuitenkin vuosikausia negatiivista inflaatiota ja yleisesti näitä kriteerejä tarvitaan – ei ole mitään euroalueen odotusaluetta olema, odotushuonetta olemassa. Ja me haluamme kuitenkin päästä sellaiseen odotushuoneeseen, kunnes täytämme nuo kriteerit. Emme halua ottaa mitenkään itsestäänselvyytenä asioita. Sitten tämä yhteinen yhteisöveropohja. Joillakin mailla on tiettyjä etuoikeuksia EU:ssa, mutta en nyt puhuisi jäsenvaltioiden välisestä kilpailusta. Mutta sanoisin, että jotkin jäsenvaltiot ovat haluttomia liikkumaan kovin nopeasti tämän yhdistetyn yhteisöveropohjan suhteen. Siitä huolimatta toivon, että ja uskon, että voimme edetä asiassa. Ja toivon, että hyvinkin pian lähitulevaisuudessa pystymme esittelemään tekstiehdotukset Neuvostossahan pitää olla yksimielisyys asiasta ja on mahdollista, että yksikin jäsenvaltio voi estää prosessin etenemisen, mutta toivon kyllä, että asia saadaan etenemään. Thank you, Luigi Morgano. Kiitoksia, Luigi Morgan. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä ministeri, siitä, että olette täällä tänään. Minun kysymykseni liittyy pankkiunionin loppuun saattamiseen ja talous- ja rahaliiton loppuun saattamiseen. Ehdotukset tunnetaan, on parlamentin ehdotuksia, myöskin Junckerin ehdotukset ja myöskin Macronin ehdotukset, samoin kuin suuren koalition eh, ehdotukset Saksasta. Kyse on aina suuresta sopimuksesta, suuresta poliittisesta sopimuksesta, jossa on riskin vähentämismekanismeja ja riskin jakamismekanismeja, sol- finanssipoliittista solidaarisuutta ja puheenvuoroissa olette jo asian useampaan otteeseen nostanut esiin. Voisitteko vähän vielä syventää ensinnäkin Uskotteko, että tästä niin kutsutusta suuresta sopimusta päästään yhteisymmärrykseen lähitulevaisuudessa? Mitkä ovat ne kysymykset, jotka on vielä täydennettävä, jotta saadaan aikaan kompromissi, jota kaikki jäsenvaltiot voivat tukea? Ja sitten mikä on Bulgarian puheenjohtajuuskauden rooli tässä Onko teidän mielestänne sellaisia asioita, jotka ovat etusijalla, jotka voidaan jo toteuttaa Bulgarian puheenjohtajakauden aikana, jotta olisimme lähempänä tätä suurta sopimusta pankkiunionin loppuun saattamiseksi ja talous- ja rahaunionin täytäntöön panemiseksi? Kiitoksia. Uh. Ние ще предложим по отношение на Банковия съюз прецизиране на... Kiitos. Me aiomme ehdottaa hienosäädettyä, mukautettua etenemisaikataulua, jossa olisi selkeät seuraavat askeleet luonnosteltuna pankkiunionin edistämiseksi. Tietenkin tarvitaan poliittinen yhteisymmärrys Muuten edistystä ei varmastikaan saada aikaan. Tulevina kuukausina, kun Saksaa saadaan hallitus, niin varmaankin suurten jäsenvaltioiden välinen vuoropuhelu lisääntyy ja uskon todella, että liittokansleri Merkel ja presidentti Macron saavat asioita etenemään. Bulgarian ministerinä sanoisin, että ennen kuin euroalueella oli tätä finanssipoliittista lisätoimintakykyä ja ennen kuin päätämme sitä, tarvitaanko eurooppalainen valtiovarainministeri, niin meidän on tehtävä inventaario asiasta ja arvioida selvästi eri seurausmahdollisuuksia, sillä on olemassa se vaara, että luodaan kahden nopeuden Eurooppaa. esm suhteen. Meistä olisi hyvä, että keskusteluissa keskityttäisiin substanttiin eikä niinkään instituutioon rakenteeseen. Riippumatta omasta mielipiteestäni on neuvoston kannalta tärkeää saada edistymistä ja hakea sitä yhteistä kantaa. Lainsäädäntöasiat, jotka uskomuksemme mukaan ovat sellaisia, että niissä voidaan edetä, ovat konvergenssimekanismi ja täs, näistä asioista komissio on tehnyt oikein hyviä lainsäädäntöehdotuksia. Joten suhtaudun kyllä myönteisesti. Kunhan Saksaan saadaan hallitus, niin meillä on sitten hyvät lähtökohdat etenemiselle. Thank you. Kiitoksia. Voimme siis päättää tämän hyvän ja hedelmällisen keskustelun näihin optimistisiin sanoihin. Se antaa meille enemmän vastuuta. Teidän puheenjohtajuuskautenne voi olla erittäin tärkeä ja asettaa äh, oikealle, äh, oikeaan suuntaan lainsäädäntömme ottaa sen tärkeän esistysaskeleen, joten kiitoksia teille ja onnittelua ohjelmastanne ja toivotan teille menestystä ja hyvää yhteistyötä puheenjohtajuuskaudellanne. Kiitoksia.